Hyvää huomenta. Hyvää huomenta ja hyvää vuoden jatkoa kaikille. Luulen, että kaikki ovat järkyttyneitä Haitin maanjäristyksen tuhoista ja uhrien määrästä. Luin aamun lehdistä, että pelätään, että jopa 100 000 ihmistä on ehkä menehtynyt tässä järkyttävässä maanjäristyksessä. Ja voimme toivoa, että Euroopan unionin humanitaarinen apu toimii ja varmasti ensi viikolla täysistunnossa tätä valtavaa maanjäristystä ja sen vaikutuksia ihmisten elämään käsitellään. Haluaisin nyt kysyä, että voimmeko hyväksyä kokouksen työjärjestyksen. Näin ilmeisesti voidaan tehdä. Huomataan kuitenkin, että kello 11.30 on tarkoitus, että alivaliokunnan kokous päättyisi ja sen jälkeen sitten jatkamme sillä tavalla, että meillä on, on työryhmä, joka käsittelee Euroopan ihmisoikeus- ja demokratiarahoitusinstrumenttia EIDHR. Ja se on tällainen suljettu kokous, johon sitten kyllä kaikki kiinnostuneet jäsenet voivat osallistua, mutta totta kai erityisesti työryhmän jäsenet. Se on tämän työryhmän ensimmäinen virallinen kokous, koska nyt sen kokoonpano on kaikkinensa vahvistettu. Sitten ehkä syytä tehdä joitakin huomioita tästä meneillään olevasta komission vahvistamismenettelystä. Varmasti lähes kaikki seurasivat mielenkiinnolla ja osallistuivat korkean edustajan komission varapuheenjohtajaehdokas Catherine Ashtonin kuulemiseen maanantaina ja, ja tästähän sitten ulkoasianvaliokunta on lähettänyt presidentille puhemiehelle kirjeensä, eh, mutta se mitä me täällä valiokunnassa voisimme tehdä, että me palaamme 25. päivä tammikuuta kokouksessamme siihen, että millä tavalla me toivomme voivamme työskennellä korkean edustajan kanssa. Ja tietysti taustalla on se, että, että toimielinten välillä sinänsä neuvotellaan uutta toimielinten välistä sopimusta. Että kyse ei ole siis, että me puuttuisimme tähän prosessiin, mutta meillä on kuitenkin tiettyjä oikeutettuja ja, ja jo vakiintuneita odotuksia siitä, että kuinka tässä työssä edetään. Että voisimme esimerkiksi pyrkiä muotoilemaan kirjeen korkealle edustajalle siitä, miten ihmisoikeusalivaliokunta toivoo voivansa työskennellä hänen ja hänen ö, yksikköjensä kanssa. Sitten haluaisin mennä kohtaan kaksi. Muutamia puheenjohtajan ilmoituksia. Koitan olla hieman lyhytsanaisempi kuin viimeksi, mutta on tapahtunut niin paljon kokousten välillä, että on pakko muutamia asioita eh, todeta. Eh, uuden vuoden aattona Moskovassa eh, demokratiaaktivistit pitivät rauhanomaista mielenosoitusta ja tässä yhteydessä yksi Saharov-palkinnon saajista, rouva Ludmila Aleksejeva, pidätettiin. En tiedä, oletteko nähneet International Herald Tribunein numeron toissapäivänä. Se, nimittäin tämä oli etusivun tarina ja rouva Aleksejeva sai todella paljon huomiota tässä lehdessä, koska 82-vuotias kunnianarvoisa ihmisoikeusaktivisti vietiin poliisiasemalle 50 muun ihmisen kanssa. Ja, ö, olen kuullut, että hän sitten suoraan marssi poliisi aseman päällikön luokse ja vaati, että kaikki vapautetaan ja kolmen tunnin kuluttua heidät päästettiin vapaaksi. Ja sanoisin, että Moskovan poliisi teki aika huonon PR-tempun pidättäessään rouva Aleksejevan, koska tästä tuli todella iso juttu. Ja mikä oli erityisen miellyttävää oli se, että parlamentin puhemies jo uuden vuoden päivänä lähetti kannanoton julkisuuteen, jossa hän tuomitsi tämän pidätyksen ja, ja vaati vaati näiden ihmisten vapauttamista. Ja se oli hyvä osoitus siitä, että meillä todella on puhemies, joka reagoi nopeasti tarvittaessa. Sitten sananen Kiinasta, jos sallitte. Olette varmasti tietoisia siitä, että ensi viikolla parlamentissa yksi ajankohtainen ihmisoikeuspäätöslauselmaehdotus käsittelee kiinalaista eh, toisinajattelija, intellektuellia herra Liu Xiaobota, joka on eh, tuomittu yhdeksäntoista vuodeksi vankeuteen ja, ja tuomio koskee tällaista niin kannustamista valtionvastaiseen toimintaan tai jopa valtio, valtiovallan kumoamiseen, mikä on tietysti Kiinan rikoslaissa hyvin ankara rikos ja tätä rikoslain pykälää käytetään eh, mielipiteen vapauden tukahduttamiseen. Ja eh, meidän on syytä pitää tämä Liu Xiaobon tapaus kyllä jatkuvasti esillä. Myös puhemies Busek on, on tuominut hänen, häneen kohdistuvat toimenpiteet ja samalla tavalla meidän täytyy muistaa Hu Jia, joka sai vuonna 2008 Saharovin palkinnon presidentti, puhemies Busek on lähettänyt tästä asiasta Kiinan EU-suurlähettiläälle kirjeen, siis, siis herra Xiaobon ja Hu Jian tapauksista. No sitten yksi asia, joka oli minulle uusi, oli se, että eh, Kiina, tuolla uiguuri eh, turvapaikanhakijoita on, on väkivalloin karkotettu Kambodsasta takaisin Kiinaan. Ja miksi minä otan tämän tässä puheeksi, paitsi että tämä tapaus sinällään on vakava, mutta haluaisin kiinnittää teidän huomiotanne siihen, että, että eh, on olemassa tällainen yhteistyöpuitesopimus Euroopan unionin ja Kamputsean välillä. Ja se on allekirjoitettu 29. huhtikuuta 1997 ja siinä on sellainen lause, joka mahdollistaa tämän sopimuksen ähm, keskeyttämis, toimeenpanon keskeyttämisen. Toivon, että kollegat kiinnittävät tähän asiaan huomiota, koska on ihan selvää, että, että nämä karkotetut uiguuri turvapaikanhakijat ovat saattaneet joutua hengenvaaraan palautettua tuon Kiinaan. Sitten sananen Vietnamista. Olette huomanneet, että parlamentissa on vierailut eh, vietnamilaisia munkkeja ja, ja nunnia. Eh, olen heitä voimakkaasti tukenut, koska heidän uskonnolliset yhteisönsä Vietnamissa ovat joutuneet tällaisen kuin valtiovallan sortotoimenpiteiden kohteeksi. Ja parlamentin ihmisoikeusyksikkö seuraa tätä tapausta hyvin tarkkaan, että miten, miten asiat kehittyvät mutta tietoomme on saatettu, että sitten joulukuun lopun jälkeen ei ole ollut mitään tällaisia väkivaltaisia hyökkäyksiä näihin luostareihin. Ja vaikuttaa siltä, että, että he ovat voineet tämän jälkeen harjoittaa vapaasti uskontoa Vietnamissa. En sitten tiedä, kuinka paljon Euroopan unionista tulleella tuella on ollut tässä vaikutusta, mutta ainakin voimme todeta, että, että se tuki on tärkeä. Jos katsomme sitten hetkisen noita viime vuoden lopulla hyväksyttyjä ajankohtaisia ihmisoikeuspäätöslauselmia, niin voimme todeta, että joulukuussa hyväksyttiin päätöslauselma, joka koskee Azerbaidžanissa vallitsevaa mielipiteen ilmaisuvapauden loukkauksia. Ja mitä on tapahtunut sen jälkeen, kun parlamentti puolusti tällaisia bloginpitäjiä, jotka olivat joutuneet valtiovallan sortotoimenpiteiden kohteeksi, niin nämä, nämä bloggaajat ovat nyt sitten tehneet vetomuksen tai valittaneet tuomiostaan juuri ennen joulua. Ja, ja tämä vetomus on lykätty tammikuun loppuun, tai sen käsittely siis on lykätty tammikuun loppupuolelle, mutta he ovat edelleen vankilassa. Ei ole kovinkaan paljon toivoa siitä, että tämä tuomio muuttuisi tässä tässä eh, korkeammassa oikeusasteessa, mutta me seuraamme tätä asiaa hyvin tarkkaan ja teemme kaikkemme, että he vapautuisivat. Sitten vielä lyhyesti kaksi asiaa. Uganda. Parlamentti hyväksyi päätöslauselman, joka koski Ugandan tällaista paljon julkisuudessa ollutta lakiesitystä, eh, joka kohdistuu homoseksuaalisuuteen. Mehän vaadimme, että, että Ugandan ei tulisi tällaista syrjivää lakia hyväksyä. Ja tämän jälkeen on ollut tiettyjä merkkejä siitä, että, että siellä paikalliset lainsäätäjät olisivat hieman taipumassa, mutta tästä on ristiriitaisia tietoja. Ahaa, nyt sihteeristö kertoo, että tämä lakiesitys on vedetty takaisin eilen. Eli me voimme itse asiassa todeta, että tämäkään parlamentin päätöslauselma ei ollut aivan turhanaikainen, vaikka en suinkaan väitä, että, että se oli ainoa, ainoa ilmaisu, joka kohdistui tähän syrjivään lakiin, mutta tämä oli hyvä uutinen, kiitos siitä. Sitten lopuksi vielä eh, Kongon demokraattisessa tasavallassa on parlamentin otettua kantaa eh, tämmöisiin väkivaltaisiin hyökkäyksiin, niin on, on tapahtunut jatkotoimia. Äh, sorry, what is this Excel? United Nations. Ah, yeah. United Nations Mission. Äh, YK on äh, missio MONUC, niin se on se on nyt sitten lähtenyt tukemaan uutta operaatiota, jossa pyritään suojelemaan siviilejä, jotka ovat joutuneet hyvin voimakkaiden sortotoimenpiteiden ja väkivaltaisten hyökkäysten kohteeksi. Mutta varmasti palaamme tähän Kongon asiaan kevään aikana myöskin sen takia, että siellä on tapahtuu, niin kuin tiedätte, niin tällaisia naisten joukkoraiskauksia, joihin meidän pitää kiinnittää erityistä huomiota, kun puhumme naisten ihmisoikeuksista. No niin, onko jäsenillä, kollegoilla mitään ilmoitettavaa tässä vaiheessa? Haluaako joku käyttää puheenvuoron jostain tärkeästä ajankohtaisesta asiasta? Jos ei, niin sitten pyydän, että voimme mennä asiakohtaan numero kolme. Meillä on täällä vieraanamme eh, Espanjan puheenjohtaja eh, valtion edustajat ja käsittelemme täällä sitten eh, puheenjohtajavaltion ohjelmaa, mitä tulee demokratiaan ja ihmisoikeuksiin. Ja meillä on täällä vieraana eh, herra Juan Duarte Cuadrado, joka on eh, Espanjan ulkoministeriön eh, ihmisoikeusosaston johtaja. Ja sitten meillä on täällä ilo saada taas keskustella herra Nicolas Begerin kanssa, joka on Amnestin EU-toimiston johtaja ja hän edustaa täällä myös tätä ihmisoikeus- ja demokratiaverkostoa, jonka kansalaisjärjestöt muodostavat, joka on meille hyvin tärkeä yhteistyökumppani. Ja nyt sitten haluaisin antaa puheenvuoron ensin herra Quadradolle ja tosiaan tervetuloa. Teillähän on hyvin mielenkiintoinen kausi, koska te huolehditte tällaisesta siirtymävaiheesta, kun ollaan matkalla puolen vuoden vaihtuvista puheenjohtajuuksista sitten pysyvämpään järjestelyyn, neuvoston pysyvään puheenjohtajuuteen ja samalla korkea edustaja ottaa paikkansa. Ja e, paitsi että meitä kiinnostavat teidän ihmisoikeus- ja demokratia teemanne, niin meitä kiinnostaa myös se, että millä tavalla tämä siirtymäkausi tulee sujumaan ja e, olemme mielellämme teidän kanssanne tekemisissä. Tehän vielä tämän kauden, e, siis puheenjohtajavaltio käsittääkseni Eh, johtaa Kohomin kokouksia. Eikö näin ole? Mutta olkaa hyvä, herra Cuadrado. Hyvää huomenta, hyvät parlamentin jäsenet. Minulla on kunnia saada olla täällä. Nyt Espanjan neljättä kertaa jäsenyytensä aikana kiertävässä puheenjohtajan asemassa. Kuitenkin tällä kertaa kyseessä on erityinen kerta. Se on erilainen kuin muut puheenjohtajuudet, koska tämä on hyvin tärkeä aikakausi koko Euroopalle ja Espanjalle. Ja tälle, tässä muutoksen aikakaudella on paljon seurauksia meille kaikille. Lissabonin sopimus astui voimaan joulukuussa ja näin Euroopan unionille saadaan vakaa pohja ja saadaan johdonmukaisuutta kaikille sen toimille. Espanja tarttuu ruoriin nyt muutoksen kaudella ja tieten, tietyn epävakaisuuden aikakaudella, mutta tälle hyvin Eurooppa-henkiselle maalle on kunnia saada olla näin tärkeässä roolissa, kun muokataan nykyvuosisadan ja tulevaisuuden Eurooppaa. Espanja astuu johtoon hyvin tärkeällä hetkellä, kun taistellaan talouskriisiä, ilmastonmuutosta ja työttömyyttä vastaan. Ja nämä kaikki heijastavat samaa todellisuutta. Ja haluamme puuttua näihin kysymyksiin ja edistää ihmisoikeuskysymyksiä entistä aktiivisemmin. Kun ottaa huomioon tämän monimutkaisen todellisuuden. Meidän edessämme on paljon paljon haasteita, mutta myös mahdollisuuksia, joita Espanja osaa käyttää hyväkseen. Haluamme antaa poliittisen impulsin sille, että Eurooppa on entistä paremmin edistämässä ihmisoikeuksia. Ja tulevina kuukausina haluamme uuden korkean edustajan ohella edustaa ja viedä eteenpäin ihmisoikeuskysymyksiä Euroopan ulkopolitiikan nimissä. Tämä tulee olemaan hyvin tärkeä osa sekä EUn sisäisiä toimia että sitä, minkälainen kuva annetaan ulospäin. Tarvitaan uudenlaista ihmisoikeuspolitiikkaa ja toivomme, että tällä puheenjohtajakaudella voimme käyttää hyväksi sitä valtaisaa perintöä, joka meillä on, ja kaikkia niitä välineitä, joita ollaan kerätty vast- äh, aikaisemmin tältä alalta. Toivottavasti nyky puheenjohtajakaudella ihmisoikeuskysymyksissä päästään pitkälle niissä tavoitteissa, joita EUlla on jo olemassa tässä asiassa. Me haluamme syventää kaikkia niitä kysymyksiä, joissa on jo lisäarvoa tällä alalla. Ja puheenjohtajakautemme aikana me haluamme laaja-alaisuutta EUn ihmisoikeuspolitiikkaan. Monet välineet, joita meillä on käytössämme, ja direktiivit, vuoropuhelu, keskustelut ihmisoikeuksista ja yhteistyö YK kanssa, niitä täytyy kaikilta tahoilta vahvistaa ja viedä eteenpäin. Emme voi ainoastaan tyytyä hyviin aiko, aikomuksiin, vaan EUn täytyy todella kestävästi saada aikaan tuloksia tässä asiassa. Tarvitsemme tietoa ja paljon selkeämpää informaatiota toimista – tällä alalla. Tähän täytyy saada mukaan eri valtuuskunnat ja lähetystöt ja myös uhrit, joita ihmisoikeusrikkomukset ovat saaneet aikaan. Haluamme jatkaa edellisen puheenjohtajavaltion loistavaa työtä näissä kysymyksissä ja pyrimme rationalisoimaan nykyistä lainsäädäntöä. Haluamme puuttua yksittäisiin kolmansissa maissa tapahtuviin ihmisoikeusrikkomuksiin. Käytämme kohomia tähän ihmisoikeustyöryhmää ja siellä tulemme käymään vuoropuhelua kaikkien EU-jäsenvaltioiden välillä niin, että myös komissio ja muut tahot otetaan mukaan tähän toimintaan. Ja paronitar Ashton tulee korkeana edustajana olemaan läsnä. Haluamme käydä tiivistä vuoropuhelua parlamentin kanssa ottamalla huomioon sen päätöslauselmat ja tiedottamalla kohmin kuukausittaisista kokouksista, kaikesta siitä, mitä näiden kuuden kuukauden aikana tapahtuu. Kutsumme Äh, Rova Hautalan puheenjohtajan roolissa osallistumaan kohon, kohomin kokouksiin ja seuraamaan näin tätä työtä. Jotta tätä jatkuvuutta voitaisiin tehostaa, meidän täytyy tehdä yhteistyötä myös kahdenvälisesti ja monenvälisesti eri lähetysten kanssa ja missioiden kanssa, joita meillä on. Emme pääse tavoitteisiimme ilman, integra- in, ilman, että otetaan myös kansalaisyhteiskunta mukaan, koska ne muokkaavat ja inspiroivat myös EUn ihmisoikeustyötä. Perusajatuksena on se, että EUn toimissa saadaan aikaan jatkuvuutta ja ihmisoikeuksissa pyydämme, pyrimme toimimaan kuoleman tuomiota vastaan, samoin epäinhimillistä kohtelua ja kidutusta vastaan sitten kolmanneksi lapsisotilastoimintaa vastaan, niin että otetaan yleisesti lasten oikeudet huomioon. Ja neljänneksi naisten oikeudet ovat asioita, haluamme edistää. Ja viidenneksi lesbojen, homoseksuaalien, transseksuaalien oikeuksien edistäminen. Ja kuudenneksi veden juomakelpoisuuden edistäminen. Ja seitsemän vammaisten etujen edistäminen sekä muiden ihmisoikeusaktivistien tilanteen parantaminen. Meidän täytyy kiinnittää huomiota näiden ihmisten tilanteeseen kaikissa konteksteissa. Vuonna 2001 YK on lähtemässä toimiin ihmisoikeuskysymyksissä. Ja nyt hieman tarkemmin tarkemmin näistä vuoden 2010 prioriteeteista. Kuolemantuomion vastainen taistelu otettiin, tai siis siihen lähdettiin jo vuonna 2008. Se on hyvin tärkeää Espanjalle ja se on osa laajempaa ihmisoikeuskokonaisuutta. Tähän liittyy laaja kirjo kahdenvälisiä suhteita Espanjan ja kolmansien maiden välillä. Ja yksi osoitus tästä yöstä on ollut se, että kuolemantuomion puuttuminen on nyt ministerineuvostossa ja Euroopan neuvostossa Espanjan yksi prioriteeteista. Olemme järjestäneet arabimaailman kanssa kokouksen, jossa käsiteltiin siviili kansalaisyhteiskunta ja kuolemantuomiota ja Jose Luis Rodríguez Zapatero on tuominnut kuolemantuomion ja herättänyt henkin uuden elimen, joka käsittelee tätä kysymystä. Pyrkimyksenä on käydä vuoropuhelua niiden hallitusten kanssa, jotka edelleen soveltavat kuolemantuomiota. Jotta tämä uusi elin voisi toimia tehokkaasti, nimitettiin myös koordinaattori, joka toimii kuolemantuomioita vastaan. Rafael del Valle on nykyinen edustajamme ja hänellä on selkeä mandaatti, mutta hän toimii myös linkkinä tämän tulevan YK komission ja EUn välillä. Hänen kontaktinsa varmasti voivat auttaa meitä eri tahoilla – EUn toimissa, kun toimitaan kuolemantuomion käytäntöä vastaan. Espanja haluaa tehostaa entisestään jo käytössä olevia EUn tämän alan toimia. Ashton on näyttänyt olevansa valmis yhteistyöhön näissä asioissa ja viime joulukuussa Madridissa hän osoitti olevansa kiinnostunut tästä toiminta-alasta. Ja hän esimerkiksi sanoi, että oikeudellisia asiantuntijoita voitaisiin ottaa mukaan tähän toimintaan rikosoikeuskysymyksiin EUn ja kolmansien maiden välillä. Samoin puhuttiin mahdollisuudesta ottaa käyttöön valvin, valvonta, oikeusmetodi ja rahoitusväline jos, niissä tapauksissa, joissa EUn kansalainen joutuu tämän käytännön kohteeksi. vuoteen 2008 asti YKssa on otettu käyttöön kaksi laajaa toimintamallia. Ensinnäkin se, että toimitaan kahdenvälisesti ja sitten muut toimet. Seuraavalla YK yleiskokouksessa tullaan antamaan päätöslauselma moratoriosta kuolemantuomiota koskien – Kuten tiedätte, tämä oli uusi päätöslauselma kahden edellisen päätöslauselman lisäksi, jotka jo hyväksyttiin vuosina 2007 ja 2008. Tässä toimitaan kahden vuoden välein ja tämä vuosi 2010 on nyt äärimmäisen tärkeä. EUn täytyy toimia käytännönläheisesti ja kunnianhimoisesti ja meidän täytyy toimia kaikkien niiden valtioiden kanssa, jotka tukevat tätä päätöslauselmaa. Teemme yhteistyötä tiiviisti Belgian kanssa, joka tulee olemaan seuraava puheenjohtajavaltio, ja haluamme laatia strategian, jolla voidaan tukea tulevaa päätöslauselmaa. Ja Kohomin ensimmäinen kokous, joka järjestettiin toinen ja kolmas tammikuuta, puuttui jo tähän, ja mukana oli, olivat esimerkiksi kansalaisyhteiskunnan edustajat. Haluamme puuttua joidenkin jäsenvaltioiden äh, estäviin toimiin tältä osin. EUlla on äh, kahdenvälistä yhteistyötä kaikkien niiden valtioiden kanssa, joiden toimintaan uskotaan voivan vaikuttavan moratorion kautta. Ja näin pyritään lopullisesti siihen, että maailmasta voidaan kitkeä kuolemantuomio pois. Tästä täytyy tulla välitön tavoite, mikäli kyseessä ovat henkilöt, joilla on psyykkisiä ongelmia, jotka ovat alaikäisiä, kun he tekevät rikoksen, tai naiset, jotka ovat raskaana. Täytyy myös toimia kaikkea raakaa kohtelua ja kidutusta vastaan, kuten esimerkiksi kivitystä vastaan. Haluamme tehostaa erilaisia kampanjoita, jotka on saatettu alulle edellisten puheenjohtajakausien aikana tulevina kuutena kuukautena. Euroopan unioni tulee käyttävän hyväksi erilaisia kanaleja, joita sillä on, jotta kansainvälistä siviilioikeuksien sopimusta ja sen lisäpöytäkirjaa voidaan soveltaa entistä paremmin. Haluamme myös kiinnittää erityistä huomiota yksityis- yksittäistapauksiin, kun kansainvälisiä sitoumuksia rikotaan. Haluamme pyrkiä myös niihin tilaisuuden tapauksiin, joissa on selvää, että kuolemantuomio johtuu poliittisista syistä ja joissa rikotaan moratoriota, josta on jo sovittu. Seuraava 24. 26. helmikuuta Genevessä on neljäs kuolemantuomion vastainen kongressi, jonka järjestää maailmanlaajuinen kuolemantuomion vastainen liitto. Ja me tulemme olemaan mukana tuolla niin, että EU voisi olla läsnä kaikkein korkeimmalla tasolla. Genevestä käsin haluamme lähettää viestin kolmansille maille ja sellaisille kansalaisjärjestöille, jotka toimivat aktiivisesti näissä kysymyksissä. Espanjasta mukana on pääministeri Zapatero, joka tulee olemaan avaustilaisuudessa mukana. Kidutuksen ja muun nöyryyttävän kohtelun käytänteet todella rikkovat perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia. Niitä ei voida missään tapauksessa hyväksyä. Kuitenkin ainoastaan harvat valtiot ovat täysin vapaita tämänlaisista käytänteistä. Olemme havainneet heikkouksia, kun valvotaan näitä käytänteitä ja samoin rangaistusmenetelmissä on parantamisen varaa. Haluamme, että näihin asioihin puuttumisesta tulee prioriteetti ulkotoimissamme niin, että kunnioitetaan YK kidutuksen vastaista sopimusta jopa niin, että otetaan huomioon terrorismin vastaiset toimet, joissa niissäkin ihmisoikeudet täytyy aina muistaa. Haluamme käyttää tulevina kuukausina olemassa olevia mekanismeja, jotta saamme aikaan tehokkuutta. Toimimme EUn direktiivien mukaisesti, jotka vastustavat kidutusta ja haluamme seurata yksittäistapauksia ja saada niistä tietoa ja seurata korkean edustajan työtä näiltä osin. Samoin tähän aiheeseen otetaan mukaan erilaiset kuulemiset ja vuoropuhelu ja tehostamme yhteistyötä YK kidutuksen vastaisen komitean kanssa sekä kidutuksen ehkäisemisen ala, ali, komitean kanssa, jotta näistäkin keinoista saadaan entistä parempia ennaltaehkäiseviä välineitä. Espanja on ratifioinut kidutuksen vastaisen lisäpöytäkirjan ja Katin Fernandon tulee olemaan mukana näissä toimissa Espanjan puolesta. Samoin ihmisoikeus mies tulee toimimaan näiden suunnitelmien mukaisesti. Ja tässä kontekstissa ehdotamme universaalia liittymistä tähän pöytäkirjaan niin, että tätäkin kautta voidaan puuttua kidutuksen estämiseen. Espanja on tukenut sitä, että luotaisiin erityismandaatti lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan kohtaan. Santos Pais on tämä edustaja. Hän oli mukana Kohommin viimeisessä Ruotsin puheenjohtajakauden kokouksessa ja näin saimme tutustua dynamiikkaan ja hänen työnsä haasteisiin. Meidän kaudellamme EU jatkaa tämän edustajan työn seuraamista kaikin tavoin. Samoin haluamme tehdä tiivistä yhteistyötä sekä EUn eri tahojen että YKn kanssa. Meillä on erilaisia välineitä käytössämme, kuten direktiivit, jotka koskevat lasten oikeuksia, ja haluamme korostaa käytännönläheistä täytäntöönpanoa. Meillä on kymmenen maata, jotka ovat mukana pilottihankkeessa. Ja tätä kautta haluamme saada aikaan koordinoitua johdonmukaista työtä, jossa käytännössä toteutetaan jo laadittua politiikkaa, yhteistyötä tai muita keinoja, joilla voidaan parantaa lasten tilannetta, kun he joutuvat väkivallan kohteeksi tai heidän perusoikeuksiaan rikotaan, erityisesti mitä tulee pakkotyöhön tai fyysisen koskemattomuuden rikkomiseen. Laajemmassa kontekstissa lasten oikeuksien tukemisessa tämä kiertävä puheenjohtajakausi haluaa kiinnittää huomiota lapsisotilaiden asemaan. Meillä on monia välineitä tässäkin, esimerkiksi direktiivi, jotka koskevat aseellisten konfliktien jalkoihin jääneitä lapsia. Seuraamme niitä etapia, joita näissä direktiiveissä on, ja jatkamme edellisten puheenjohtajakausien linjoilla. Samoin tulevina kuutena kuukautena haluamme kiinnittää huomiota sukupuolikysymyksiin ja naisten ja äh, tyttöjen ja poikien tilanteeseen, jos he ovat jääneet aseelliseen konfliktiin. Tytöt joutuvat usein seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Ja tämä vastaa tilannetta siitä, että poikia rekrytoidaan sotatilanteisiin. Mutta tähän voidaan puuttua erilaisin integraatiotoimin. Hallitukseni pääministeri on usein sanonut, että tulemme alkutaipaleellamme puuttumaan sukupuolikysymyksiin. Emme unohda tietenkään taloudellisia kysymyksiä, mutta sukupuolitasapaino on yksi tärkeistä ihmisoikeuksiin liittyvistä kysymyksistä pyrimme erilaisen solidaarisuuden edistämiseen eri ryhmien välillä. Ja tässä valossa täytyy muistaa, että EU on suurin avunantaja kaikissa niissä toimissa, joissa pyritään häirinnän ja syrjinnän vähentämiseen sukupuolikysymyksissä. Ja tämä tulee näkymään kaikissa kahdenvälisissä toimissamme, kaikilla foorumeilla. Tämä sukupuolikysymykset ovat Espanjassa äärimmäisen tärkeässä asemassa ja siitä on tullut hallituksen ensimmäisen varapääministerin Maria Teresa de Vegan yksi henkilökohtaisista prioriteeteista. E- Espanjassa on luotu tasa-arvoministeriö. Samoin erilaisin institutionaalisin keinoin haluamme edistää tasa-arvoa sukupuolten välillä kaikilla yhteiskunnan aloilla. Samoin tämän vuoden alkupuolella Valensiassa järjestetään viides naiskonferenssi paremman tulevaisuuden nimissä. Siellä halutaan vaihtaa afrikkalaisten naisten Niin, varapuheenjohtaja siis äh, on saattanut alulle tämän naiskonferenssin, jossa edistetään parempaa tulevaisuutta. Se järjestetään maaliskuussa Valenciassa. Siellä halutaan ehdottaa konkreettisia toimia ja käydä vuoropuhelua afrikkalaisten ja espanjalaisten naisten kokemuksista. Tavoitteena on se, että Espanjan naapurimaiden ja EUn jäsenvaltioiden edustajat tulisivat mukaan näihin toimiin. Samoin puheenjohtajakaudellamme otetaan käyttöön kaikki keinot, joita meillä on jo olemassa, ja niistä tehdään ihmisoikeuspolitiikan selkäranka, jotta tästä politiikasta tulee entistä solidaarisempaa ja voimakkaampaa. Sukupuolten tasa-arvon puolustaminen on jo kaiken kattava elementti toimissamme. Kohumissa asiantuntijat pyrkivät siihen, että saadaan äh, entistä tehokkaampia toimia tälle alalle. Naisin, naisten äh, koskemattomuus on äärimmäisen tärkeässä osassa. Vuonna 2008 hyväksyttiin direktiivit, jotka koskevat äh, lapsiin ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, ja muuta eh, hyvä, toimintaa, jota ei voida hyväksyä heihin kohdistuvaa toimintaa. Tsekin ja Ruotsin puheenjohtajakaudella neuvosto ja sen 27 eh, eh, lähetystöä analysoivat tilannetta hyvin laajasti. Meillä on tätä informaatiota, jota Kohomin työryhmä on käsitellyt Siinä on nyt 88 laajaa raporttia eri maista ja se on todella laaja tietopohja tuleville töille. Puheenjohtajakaudella me halutaan mennä kuitenkin pidemmälle. Haluamme päästä nyt toimiin ja sitoumuksiin sekä Brysselistä käsin että lähetystöistämme ja valtuuskunnistamme käsin tällä alalla. Tulevana kuutena kuukautena EU tulee edistämään näiden direktiivien täytäntöönpanoa paikallisella tasolla sekä yleisemmin politiikan tasolla sen tiedon valossa, jota saamme. Ja lisäksi puheenjohtajakautemme tulee kiinnittämään erityistä huomiota sellaisten naisten tapauksiin, joihin, koskee voim- joihin kohdistuu voimakasta syrjintää – erityisesti mikäli kysymyksessä ovat ihmisoikeusaktivistit, jotka ovat vaarassa. Samoin haluamme, että sukupuolikysymykset otetaan EU-ssa mukaan kaikkiin ihmisoikeuskysymyksiin kolmansien maiden kanssa. Ja tätä tulemme edistämään kaikissa kontakteissamme. Kaikenlainen väkivalta, joka kohdistuu naisiin, niin haluamme kiinnittää erityistä huomiota YK tämän alan päätöslauselmiin, seksuaaliseen väkivaltaan, Ja haluaisin vielä muistuttaa, että tämän vuoden lokakuussa vietetään päätöslauselman 13.25-10-vuotisjuhlapäivää. Ensimmäinen ja 12.3. järjestetään Nyrkissä neljäs juridisen ja sosiaalisen statuksen CS 2V kokous. Siellä juhlitaan ja muistetaan äh, 15 päivää Pekingin naisten kokousta, johon kokoontui erilaisia kansalaisjärjestöjen naisia pohtimaan naisten asemaa, jossa hyväksyttiin Pekingin julistus. CSVssä pyritään edistämään Pekingin sitoumuksia eteenpäin. 4. ja 5. huhtikuuta haluaisin kertoa teille, että silloin järjestetään Kadisissa jo jatkokokous. Tästä mukaan tulee komissio ja parlamentti sekä naisjärjestöjä kaikkialta Euroopasta ja siellä arvioidaan erilaisia tavoitteita, joita vuonna 1995 asetettiin sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi. Syrjimättömyysoikeus sukupuolisten syiden takia on yksi prioriteetti aloistamme tällä puheenjohtajakaudella, koska edelleen liian monissa maissa ihmisiä syrjitään heidän seksuaalisen suuntautumisensa takia. He ovat äärimmäisen herkässä asemassa, heihin kohdistuu kidutusta, syrjintää ja pahimmassa tapauksessa jopa heitä murhataan. Joissakin valtioissa saman sukupuolen väliset suhteet ovat jopa, oikeus, jopa osa rikosoikeutta ja tästä voidaan langettaa jopa kuoleman tuomio. Homot, lesbot ja Transseksuaalisia ja heihin kohdistuvat rikokset ovat, edustavat todella hyväksymätöntä tapaa rankaista näitä ihmisiä. Viime vuosien aikana voimme todeta liioittelematta, että Espanja on ollut pioneeri erilaisissa seksuaalivähemmistöihin kohdistuvissa kysymyksissä. Meidän maassamme on hyväksytty samaa sukupuolta edustavien ihmisten välinen avioliitto esimerkiksi. Meidän täytyy kuitenkin katsoa tilannetta laajemmalta laajemmasta näkökulmasta. Emme voi olla passiivisia, kun näemme, että näitä ihmisiä kohtaan tehdään rikoksia, esimerkiksi sillä tavoin kuin jossakin Keski-Afrikan maissa tehdään. Pyrimme eri tavoin ottamaan näiden ihmisten suojelun mukaan ulkopoliittisiin toimiimme, esimerkiksi niin, että naisiin kohdistuva väkivalta otetaan mukaan direktiiveihin, joita meillä on. Meillä on erilaisia välineitä käytössämme jo nyt EUn politiikoissa. Kuitenkin kun analysoidaan näitä kysymyksiä, niin havaitaan, että useinkaan näit, tätä yksittäistä ryhmää ei useinkaan suojella kylliksi. Meidän täytyy tiedostaa tämä ongelma ja kun edistämme ihmisoikeuksia laajemmin, niin meidän täytyy kiinnittää eristä, er, entistä suurempaa huomiota tähän ihmisryhmään. Kohom samoin on hyväksymässä erilaista työkalupakkia niin sanotusti, jolla järjestetään uudelleen jo olemassa olevia välineitä, joiden kautta voidaan parantaa seksuaalivähemmistöjen asemaa, mikäli he tarvitsevat suojelua kolmansissa jäsenvaltioissa. Ja tässä käytetään hyväksi kokemuksia ja sitä työtä, jota on jo tehty yksittäisten valtioiden välillä, kuten UK, Ruotsin ja Alankomaiden välillä. Tässä toimitaan tekniseltä ja konsensuaalipohjalta ja kuuden kuukauden aikana pidämme ainakin yhden kokouksen, jossa käsitellään kohomissa seksuaali-identiteettiä ja tässä pyritään siihen, että saadaan aikaan manuaali, jota EUn instituutiot voivat käyttää ja samoin jäsenvaltioiden lähetystöt ja kansalaisjärjestöt, jotka toimivat tällä alalla. Kansainvälisten foorumien näkökulmasta haluamme pitää mielessä YK yleiskokouksen julkilausuman viime vuodelta tai vuotta 2008, jolla pyritään siihen, että homoseksuaalisuus ei olisi enää rikos. Ja myös seuraavat puheenjohtajakaudet pyrkivät jatkamaan Espanjan, Espanjan toimia tällä alalla ja pohdimme mahdollisuutta, jossa voidaan jatkaa vuoden 2008 julistuksen toimia. Olemme myös sitä mieltä, että tämä puheenjohtajakausi on hyvä tilaisuus lisätä koordinaatiota eri EUn toimielinten ja muiden tahojen, kuten YK tahojen välillä seksuaalivähemmistöjen oikeuksien edistämisessä. Ja tämä johtuu osittain siitä, mikä rooli Rova Pilailla on ollut korkeana edustajana näissä kysymyksissä. Sitten transsukupuoliset ihmiset. Heidät usein sekoitetaan aivan väärin perustein lesbo- tai homoseksuaaleihin, mutta heihin täytyy ottaa erilainen lähestymistapa. Tulemme toimimaan yhdessä sukupuoliministeriössämme näissä kysymyksissä. kysymyksissä. Olemme saaneet tukea Hollannilta ja Norjalta ja Barcelonassa ensi kesäkuussa aiotaan järjestää ensimmäinen kansainvälinen kokous, jossa käsitellään transsukupuolisuutta. Yksi tavoitteista, jota ei ole mukana direktiiveissä EUn ihmisoikeuskysymyksessä koskee juomavettä vedenpuhdistusta. YK on puuttunut viime vuosina kuitenkin hyvin voimakkaasti tähän kysymykseen, mutta valitettavasti EU ei ole ollut läsnä tässä tämän oikeuden kehittämisessä. Ja me haluamme nyt muuttaa tilannetta puheenjohtajakautemme aikana niin, että to- toimimme entistä proaktiivisemmin tämän tärkeän oikeuden tulevassa kehityksessä. Tämä liittyy pitkälti erilaisten kulttuuristen, taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien toteuttamiseen. Ja haluamme eri päätöslauselmin edistää tätä oikeutta. Tällä puheenjohtajakaudellamme Espanja haluaa tukea Katarina del riippumatonta työtä tässä kysymyksessä. Hän tulee selvittämään jäsenvaltioille selkeästi sitä, mitä tulevaa työtä hän aikoo tehdä tässä kysymyksessä. Haluaisimme tukea myös alueelliselle lähestymistavalle, jonka kautta voimme puuttua entistä laajemmin tähän kysymykseen ja päätöslauselmaan, joka tullaan esittämään vuonna 2010 aikana. Toinen puheenjohtajakautemme tavoite tällä puheenjohtajakaudella on, että perustettaisiin tai liittyisimme 22.3. juhlittavaan kansainväliseen vesipäivään. Sitten vammaisten tuki. Vammaisten oikeuksien edistäminen on yksi prioriteeteistamme. ja jatkamme tässä Tsekin ja Ruotsin aloittamia toimia ja esimerkiksi EUn liittymistä YKn sopimukseen, joka koskee vammaisia. Neuvottelut ovat olleet hyvin hankalia, olemme kuitenkin päässyt eteenpäin, mutta tiedostamme, että paljon on vielä tehtävää. Meidän täytyy pyrkiä siihen, että kokonaisuutena liittyisimme tähän, ensimmä, tähän sopimukseen. Ja jotta tähän päästäisiin, EU on todella mukana kaikissa näissä toimissa. Tarvitsemme kaksi tärkeää askelta. Tulevina kuukausina edistämme sopimuksen ratifiointia niissä jäsenvaltioissa, jotka eivät ole vielä sitä ratifioineet, ja samoin kohomissa pyritään saamaan aikaan käytännössä säännöt, jotka koskevat 20 jäsenvaltiota. Kuten jo sanoin puheeni alussa, mihinkään näistä prioriteetteista ei päästä täysin, jos emme seuraa sitä, mitä tapahtuu kolmansissa maissa. Ja meidän täytyy erityisen tarkkaan katsoa ihmisoikeusaktivistien toimia. EU tulee tukemaan näitä töitä esimerkiksi siten, että täysin toimitaan direktiivin mukaisesti ja sitä revisoidaan. Ihmisoikeusaktivistit täytyy saada mukaan näissä kaikissa toimissa, kun luodaan alueellisia strategioita. Ja on täysin välttämätöntä saada ihmisoikeuspuolustajat ja heidän suojelunsa mukaan kaikkiin toimiin. Meillä on vielä paljon tehtävää, jotta päästäisiin teoriasta käytäntöön. Tulemme analysoimaan näitä olemassa olevia paikallisia strategioita, jotta voitaisiin laatia uusia strategioita ja aktualisoida niitä, joita pitää uudistaa. Aiomme järjestää myös laajoja kokouksia tässä asiassa. Meidän täytyisi yhdistää lähetystöjen ja EUn valtuuskuntien edustajat ja paikalliset ihmisoikeusedustajat, jotta saataisiin aikaan dynamiikkaa ja vaihtoja ja voidaan vaihtaa kokemuksia, jotka voisivat parantaa näiden tahojen välistä yhteistyötä entisestään. Olemme nyt käyneet läpi eri prioriteettejamme kuuden kuukauden aikana, mutta emme koskaan voi toimia yksipuolisesti, vaan viime vuosina dialogi, jota käymme kolmansien maiden kanssa, on kasvanut huippuvauhtia. Ja tulevina kuukausina käydään vuoropuhelua ja konsultointeja sekä pääkaupungeissa että paikallisella tasolla. Ja kaikkea koordinoidaan viime taholla Kohomissa. Tulemme analysoimaan kaikkia vuoropuheluita hyvin pitkälti. Ja minä ja Silvia Escobar ohellani erityisedustajana, joka koordinoi ohellani joitakin vuoropuheluita. Tulee varmasti, tulemme tänne vielä puhumaan uudelleen tarkemmin, jos pidätte tätä tärkeänä. Ja vielä nopeasti haluaisin viitata Venäjän, Afrikan unionin ja Kiinan sekä Keski-Aasian kanssa käytäviin vuoropuheluihin, samoin Meksikon kanssa aloitettaviin keskusteluihin ja meidän naapurimaihimme tai muihin tärkeisiin maihin, kuten Uusi-Seelanti, hakijamaat, Kanada ja Yhdysvallat. Uusia vuoropuheluita ollaan käynnistämässä Indonesian kanssa Jakartassa – 15.3. tuossa pääkaupungissa ja odotamme neuvoston viimeistä päätöstä, jotta voitaisiin aloittaa nämä keskustelut. Ja vi- vielä lopuksi haluan korostaa EUn roolia kansainvälisillä foorumeilla, erityisesti YKssa. Puheenjohtajakaudellamme vietetään, vietetään maaliskuussa ja kesäkuussa ihmisoikeus konferenssi ja EUlla tulee olemaan tärkeä rooli näissä. Tulemme käsittelemään laajasti kiireellisiä eri ihmisoikeustapauksia ja kaikin voimin pyrimme siihen, että voimme edustaa ihmisoikeusedustajan kanssa näitä asioita. Olemme ottaneet käyttöön uuden mekanismin näissä kysymyksissä ja haluamme käyttää meille annettavat mahdollisuudet hyväksemme ja valmistautua myös vuoteen 2011. On välttämätöntä, että EU on täysin mukana, jos ei aivan johtoasemassa näissä aloitteissa. Ja siksi ihmisoikeusneuvosto tulee käsittelemään kysymyksiä hyvin laajasti. Tulemme luomaan erilaisia yhteyksiä ja luomaan poliittisia keinoja ja välineitä, joiden kautta voidaan saada selkeä EUn yhteinen kanta. Ja pyrimme saamaan myös ulkoista tukea näille toimillemme. Se, miten tulemme onnistumaan, tulee pitkälti johtumaan myös siitä, miten valmistelemme asioita. EU tulee seuraamaan niitä elementtejä, jotka sen mielestä ovat äärimmäisen tärkeitä ihmisoikeuksien edistämisessä. Esimerkiksi YK on korkea edustaja ja neuvoston tapa vastata kolmansien maiden toimiin käyden vuoropuhelua eri tahojen kanssa. Nyt olenkin puhunut jo varsin pitkään. Haluan vielä sanoa, kuinka tärkeässä roolissa ihmisoikeuskysymykset ovat ulkopolitiikassamme. Ja todella haluan vielä sanoa olevani valmis käymään kaikkien vuoropuhelun kanssamme yhdessä Rova Hautalan kanssa – Ja teemme yhteistyötä myös Sveitsin kanssa. Kiitoksia. Kiitos erittäin paljon, herra Duarte Cuadrado. Jos te olisitte puhunut tyhjiä, niin minä olisin joutunut teidät keskeyttämään, mutta koska teillä oli niin paljon konkreettista asiaa ja niin kunnianhimoinen ohjelma, niin minä en oikeastaan voinut teitä keskeyttää täytyy vain onnitella ja näen, että te jatkatte Ruotsin hyvää työtä. Ja toivon, että tämä on myöskin malli sille, miten pysyvä, pysyvä puheenjohtaja ja, ja korkea edustaja tulee olemaan konkreettinen ja, ja temaattisesti kunnianhimoinen ja strateginen niin kiitos tästä hyvin paljon. Tiedän, että kollegat palaavat halusta päästä puhumaan. Nyt annan kuitenkin David Nicholsille Amnestystä puheenvuoron en tiedä, onko minulla on mahdollisesti väärä nimi, koska nyt Amnestin edustaja on, vaihtunut. David Erehdyinkö henkilöstä? En vissiinkään. Yeah, that is me, yeah. <laughs> um, I'd first of all like to apologize on behalf of Nicholas, our head of office, You can't actually make... No ensinnäkin pyydän kollegani puolesta anteeksi, koska hän ei loppujen lopuksi päässytkään tänne tänään. Espanjan edustaja jo kertoi puheenjohtajamaan ohjelmasta – ja suuresta epävarmuudesta, joka vallitsee etenkin sen suhteen, miten koko tämä uusi järjestelmä ulkopolitiikan saralla tulee toimimaan ja miten jatkossa asioita hoidetaan. Sekä Espanjan että Belgian puheenjohtajakaudella tätä järjestelmää tullaan muokkaamaan ja toteuttamaan samanaikaisesti. Tärkeää tällä epävarmana aikana on se, että tästä ei synny minkäänlaista valtatyhjiötä – eikä toimettomuutta. Siksi, että kukaan ei oikeastaan tiedä, että kuka tekee mitäkin, kuka on vastuussa ja kuka on tilivelvollinen päätöksenteosta. Toivottavasti tällaista ei synny, erityisestikään silloin, kun on kyse EUn toimista YK piirissä – Geneven ja New Yorkin toimistokunnan kyse. Toivottavasti asiat hoituvat hyvin. Niin ikään EUn valtuuskunnalta pääkaupungissa toivottavasti toimivat asianmukaisesti. Muutoksia tarvitaan sinnekin pikkuhiljaa asteittain askel askeleelta. On tärkeää, että kolmat osapuolet ja kolmat maatkin, maatkin tietävät, että kenen kanssa kannattaa puhua ja kuka vastaa EUn edustamisesta missäkin yhteydessä. Kuka edustaa EUta? Yksi yleinen kommentti, ennen kuin siirron tarkemmin tarkastelemaan vastaustani Espanjan puheenjohtajamaan ohjelman esittelyn. Ruotsin puheenjohtajakaudella saatiin aikaan monia tervetulleita aloitteita, esimerkiksi avoimuuden ja tiedon suhteen. Mutta valitettavasti Espanjan puheenjohtajakaudella nämä hyvät aloitteet ja ennakkotapaukset eivät ole saaneet jatkoa. Haluaisinkin tietää, missä määrin Tämä on toimijoiden välisen yhteistyön suhteen myöskin totta. Onko tässä nyt hampomisongelmia ehkä sen suhteen, miten puheenjohtaja Maa on esimerkiksi hoitanut verkkosivuaan, mutta olisi vain painottaa sitä, miten tärkeää on avoimuus ja tiedonsaanti ja se, että Ruotsin aloitteet saavat jatkoa erityisestikin, mitä tulee siitä julkaistaan ja jaetaan estyslistoja maantieteellisistä työryhmistä ja niistä ja että kaikki asianosaiset saavat nähdäksi nämä että Ruotsi eh, jakoi näitä avoimesti verkkosivullaan ja myöskin postulistan kautta. Tällaisella on hyvin paljon vaikutusta kansaisyhteiskunnan parissa toimiviin järjestöihin ja myöskin parlamentaarikkojen kannalta tiedonsaanti on tarpeellista. Ja kaikki työryhmien asiakirjat ja neuvoston kokouksen, neuvoston kokouksen asiakirjat ovat niin ikään hyödyllisiä. Mitä tulee meidän kantaamme Espanjan puheenjohtajakauden ohjelman suhteen. Te olette varmaan toivottavasti nähneet suositusasiakirjamme, jonka olemme toimittaneet Espanjalle. Se on meidän verkkosivullamme saataville myöskin tuolla salin takana jaossa. En nyt käy tätä lävitse yksityiskohtaisesti. Huomattaisin vain, että nyt ensimmäistä kertaa mukana on kymmenen yksittäistä tapausta asiakirjan lopussa. Niiden suhteen toivoisimme EUn toimintaa puheenjohtajakaudella tietystikin toivomme, että enemmän kuin kymmenen asiaa otetaan käsittelyn puheenjohtajakauden, mutta nämä kymmenen tapausta ovat osoitus niistä laimittaisista toimista, joihin voidaan puuttua EUn instrumenttien kautta, ja nämä ovat maantieteellisesti eri puolilla jakautuneita asioita, mukaan luettuna EUn sisäisiä ongelmia. Tiedämme, että aikaisemmin on ongelmia yksittäisten asioiden esiinottamiseksi, esiinottamiseksi kun on kyse toisesta jäsenvaltiosta, mutta nyt kun ollaan Lissabonin sopimuksen jälkeisessä taikka vain Lissabonin sopimuksen hyväksyttyä, hyväksytyksi tullus. Tilanteessa, jossa Lissabonin sopimus on hyväksytty, niin toivottavasti voidaan ottaa myöskin jäsenvaltioiden asioita esiin Espanjan puheenjohtajakaudellakin. Mitä tulee muutamaan prioriteettialueeseen, jotka puheenjohtajamakin mainitsi juuri, ne ovat tietystikin yhteisiä tavoitteita, Amnestin ja muiden ihmisoikeusjärjestöjen yhteisiä tavoitteita, oli hyvä kuulla se tosiasia, että taistelu kuolemantuomiota vastaan on edelleenkin erittäin tärkeä prioriteetti Espanjalle. Tämän, nyt tämän meneillään oleva vuosi 2010 erittäin tärkeä kuoleman rangaistuksen vastaisessa taistelussa, koska YK yleiskokous tulee vuoden lopulla äänestämään asiasta. Tietystikin erittäin tärkeää on ottaa opiksi menneestä vuodesta 2007 ja 2008 sen suhteen, miten EU tekee yhteistyötä koko maailman maiden kanssa ja miten voidaan tehdä paremmin yhteistyötä myöskin kansalaisjärjestöjen kanssa tässä kamppailussa. Tuotamme myöskin, että parlamentti tulisi voimakkaammin mukaan tähän prosessiin. Erityisestikin ne jäsenet, jotka ovat erityisen kiinnostuneita taistelusta kuolemantuomata vastaan, voisivat ottaa yhteyttä meihin ja muihin järjestöihin saadakseen selville, kuinka Espanjan puheenjohtajakaudella ja myöskin Belgian puheenjohtajakaudella me voimme tehdä yhteistyötä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Ja halusin myöskin esittää parlamentaarikoille kutsun Geneven konferenssiin helmikuun lopulla, jossa nimenomaan taas käsitellään kuolemantuomiota. YK on toiminnasta lyhyesti. YK on ihmisoikeusneuvosto on tietystikin erittäin tärkeä aihe koko Espanjan puheenjohtajakaudella. Alivalikunnassa järjestettiin jo alustava kuuleminen asiasta erityisesti Kerovan Rikienia on voimakkaasti tehnyt työtä yksityiskohtaisesti asian setvimiseksi. Toivokseni parlamentarikot tulevat aktiivistunemaan mukana myöskin muissa yhteistyömuodoissa muidenkin jäsenvaltioiden kanssa – varsinkin silloin kun uudelleen tarkastellaan ihmisoikeusneuvoston toimintaa ja kun vierailu, kun sen järjestetään maaliskuussa. Toinen seikka, joka tulee määrittelemään selkeästi EUn toimintakyvyn YK piirissä, tulee olemaan jälleen kerran se, miten EU suhtautuu Goldsteinin raporttiin. Aiemmin tämän aiheuttanut suuria ongelmia EUlle. Se on yleiskokouksen estyslistalla heinäkuussa ja myöskin ihmisoikeusneuvoston esityslistalla maaliskuussa. EU ei saanut aikaan yhteistä linjausta yleistään neuvostossa. Kuitenkin se on vedonnut kumpaakin osapuolen niin, että suoritettaisiin uskottavia tutkimuksia kummassakin maassa. EU valvoi näitä tutkimuksia, jotka ovat meneillään, jotta voitaisiin saada aikaan riittävä reaktio yleistäisöneuvostossa, ihmisoikeusneuvostossa helmikuussa ja maaliskuussa. Entä sitten kirjoitus? On hienoa kuulla, että Espanjan puheenjohtajakaudellaan tulee jatkamaan työtä ja jatkamaan siitä, mihin Ruotsi päätyi kirjoituksen suhteen, suuntaviivojen suhteen. Ruotsi hän toimi siten, että se tarkasteli juuri näitä kirjoitusta koskevia suuntaviivoja, havaitsi, että niitä kaikkein vähiten noudatetaan, ja Ruotsi todellakin pyrkii toden teolla saman aikaan uutta kampanjaa näiden kirjoitusta koskevien suuntaviivojen toteuttamiseksi, ja toivottavasti tämä työ jatkuu Espanjan puheenjohtajakaudella. Yksi seikka vielä kirjoituksesta. Toivoisimme, että parlamentti tukisi vaatimusta komission suuntaan ja myöskin jäsenvaltioiden suuntaan, jotta ne uudelleen tarkastelisivat asetuksen täytäntöpanoa, joka liittyy kirjoitukseen ja kirjoitusvälineisiin Espanjan puolintakaudella. Vaikuttaa siltä, että poliittista tahtoa ei ole tällä hetkellä, jotta saataisiin aikaan kokonaisvaltainen asetuksen uudelleen rukkaus. Kuitenkin oman tutkimuksen perusteella on täysin selvää, että asetus ei ole täysin pistetty täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa tällä hetkellä. Ja lisäksi asetuksessa on porsaan reikiä, jotka mahdollistavat sen, että yritykset ja jäsenvaltiot voivat edelleenkin käydä kauppaa kolmansien maiden kanssa tällaisilla laitteilla. Lyhyesti muutama seikka vielä, jotka puheenjohtajan edustaja mainitsi. Ne eivät ole kohomien työn keskipisteessä. Ihmisoikeuselementti naapuruspolitiikassa ja laajentumisen yhteydessä. Kuten te tiedätte, Espanjan puheenjohtajakaudella me haluaisimme, tai on tulossa uusia asiointisopimuksia, puitesopimuksia, sopimuksia allekirjoitetaan niin poispäin. Lisäksi ENPI-toimintaohjelmia laaditaan puheenjohtajakaudella ja niistä tullaan päättämään. Kaikki näiden asiakirjojen suhteen, sopimusten suhteen, meillä on mahdollisuus uudelleen määritellä naapuruspolitiikkaa sekä tuota huomioon ihmisoikeustavoitteet erityisestikin, mitä tulee Marokon suhteisiin. Marokko voisi toimia ennakkotapauksena kaikille suhteillemme Pohjois-Afrikan suuntaan. EUn ihmisoikeuskomponentti naapuruspolitiikassa piste. Tämä pitää asettaa keskiöön. Lisäksi toivoisimme, että uudelleen herätetään henkiin Välimeren unioni. Siitä käytyy keskustelu Espanjan puheenjohtajakaudella ja myöskin ihmisoikeuskomponentti. Sieltä täytyy asettaa merkittävän asemaan. Ja lopuksi vielä hyvin lyhyesti vielä muutoksista, joita tulee Lissabonin sopimuksen myötä ja meidän ajatuksistamme sen suhteen, miten ihmisoikeudet voitaisiin paremmin ottaa mukaan, etenkin uuse, uuteen ulkosuhdepalveluun ja sen toimiin. Hienoa oli kuulla puheenjohtajalta, että kontakteja tullaan ottamaan alisvaliokunnan ja myöskin parlamentaar Ashfordin toimiston välillä silloin, kun ulkosuhdepalvelua muokataan. Tässä suhteessa haluaisin kiittää jäsenten huomion kirjeeseen, jonka olemme kirjoittaneet parlamentaar Ashtonille juuri ennen joulua. Siinä on jotakin konkreettisia ehdotuksia siitä, miten me haluaisimme ihmisoikeudet otettavan paremmin mukaan tulla tavalla ulkosuhdepalvelun kaikkiin toimiin. Mainitakseni näistä muutaman seikan voin todeta, että ihmisoikeuksien valtavirtaistaminen maatieteellisiin työryhmiin neuvostossa on sitten puheeksi myöskin neuvoston korkean tason ryhmien Koreperin, PSN ja ulkoasian neuvoston kokouksiin, mutta siellä ihmisoikeuksien valtavirtaistaminen on ollut vaikeaa vähintäänkin. Nyt meillä on todellinen tilaisuus ja mahdollisuus korjata asia, koska Ruva Ashton on poliittisen ja turvallisuuskomitean pysyvä puheenjohtaja ja tuolle komitealle voitaisiin antaa pysyvä vastuu ihmisoikeuksista. Lisäksi, mitä tulee EUn uusiin valtuuskuntiin, jotka ottavat enemmän ja enemmän vastuuta tulevina vuosina, toivoisimme, että niille annettaisiin erityinen vastuu pistää täytäntöön EUn suuntaviivoja ihmisoikeuksien osalta. Tietystikin taakkaa täytyy jakaa jäsenvaltioiden ja myöskin lähetystöjen, jäsenvaltioiden lähetystöjen ja EU-valtuustojen valtuuskuntien kesken. EUn valtuuskunnat, niille pitäisi antaa vähintäänkin suuntaviivojen täytäntöön pano tärkeäksi tehtäväksi valtuuskuntien tasolla. Ja lisäksi näille ihmisillä pitäisi olla velvollisuus raportoida kolkeille edustajille säännönmukaisesti siitä, miten ihmisoikeussuuntaviivoja on pistetty täytäntöön. Kiitoksia paljon. Kiitos todella paljon näistä viisaista kommenteista ja, ja ehdotuksista ja kiitos siitä, että kiinnititte huomiota tähän kirjeeseen, jonka Amnesty on lähettänyt korkealle edustajalle koskien eh, Lissabonin sopimuksen vaikutuksia ihmisoikeuksien huomioonottamiseen. Tutustumme tähän myös täällä valiokunnassa, koska meidänkin on tarkoitus keskustella lähiaikoina siitä, kuinka me tulemme työskentelemään Rouva Ashtonin kanssa, sitten kun tämä nimitys todennäköisimmin on vahvistettu komission saatua hyväksyntänsä, mutta tässä on vielä monia vaiheita tietenkin. No niin, sitten nyt vihdoinkin arvoisat kollegat saatte puheenvuoron, mutta koska meillä on tänään kuuleminen ja työryhmäkokous, niin pyytäisin, että pidätte puheenvuoronne niin kuin minuutti-kaksi. Tämä on tietysti hyvin kohtuuton pyytö teille kaikille, mutta olemme nyt kuitenkin kuulleet perusteellisesti Espanjan tavoitteista ja Amnesty on sitä viisasti kommentoinut, niin keskittykää niihin asioihin, joita pidätte kaikkein tärkeimpänä. Ähm, ensimmäiseksi Rouva Jimenez, olkaa hyvä. Haluaisin äh, kiittää Duarte Cuadradoa siitä, että hän on tänään paikalla ja myös onnitella häntä siitä, kuinka laajasti hän esitteli Espanjan prioriteetteja ihmisoikeuskysymyksissä sen puheenjohtajakaudella. Duarte puhui ihmisoikeuksien puolustamista sellaisissa tapauksissa, joissa perusoikeudet tulevat poljetuiksi. Ja todella me kaikki tuemme häntä näissä monissa kysymyksissä. Luettelo on pitkä. Täällä puhuttiin solidaarisuudesta, tunnustamisesta ja tuesta. Ja olisin halunnut kuulla omasta maastani, jossa valitettavasti tiedetään, mitä terrorismi tarkoittaa ja kuinka se vaikuttaa viattomiin ihmisiin. Ja olisin halunnut kuulla toistan, ja varmasti tulevaisuudessa tulenkin kuulemaan sen, että neuvosto sitoutuu terrorismin uhrien suojeluun. Ja toistan, olen aikaisemmin jo ehdottanut Barolle ja tulen ehdottamaan tätä myös Ashtonille sellaista eurooppalaista peruskirjaa, jolla puolustetaan eurooppalaisia terrorismin uhreja. Voimme mielestäni tukea heidän asemaansa ja meidän täytyy pyytää oikeutta ja sitä, että näitä oikeuksia kunnioitetaan. Ja haluaisin tietää, mitä puheenjohtajakausi tulee tekemään tässä kysymyksessä ja tukeeko se tätä aloitettani tästä peruskirjasta. Ja sitten lyhyesti, koska minulla on nyt mahdollisuus tästä puhua, puhua niin kuten tiedätte, maamieheni Jänjes meni tammikuussa Haluan vain kysyä, mitä Espanja aikoo tehdä siinä, että puututaan tähän Kuuban rajojen sulkemiseen europarlamentin jäseneltä ja kuinka tulette toimimaan ylipäätään Kuuban politiikassanne, politiikassanne. Tuletteko jatkamaan vuoropuhelua tällaisen maan kanssa, joka ei kuuntele meidän eikä kenenkään muunkaan ääniä ja tällä tavoin rikkoo ihmisoikeuksia. Rouva Jimenez, sitten eh, varapuhemies Macmillan Scott, olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chairman. Uh... Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Espanjan puheenjohtajaa Espanjaa puheenjohtajavaltiona ja muitakin puheenjohtajavaltioita työstä, joita ovat tehneet tällä tärkeällä alalla. Tiedän, että te, rouva puheenjohtaja, tulette ole, olemaan mukana Go Home-keskusteluissa. Me olemme jo huomanneet, kuinka tämä aihe on teille tärkeä, ja puhemies Busek on pyytänyt minua erityisesti valvomaan demokratia- ja ihmisoikeuskysymyksiä. Olenhan niiden parissa tehnyt työtä jo 20 vuoden ajan tässä valiokunnassa. Haluaisin keskittyä parin seikkaan. Ensinnäkin institutionaalisiin suhteisiin parlamentin, komission ja neuvoston välillä, erityisesti Lissabonin sopimuksen hyväksymisen jälkeen, ja myös Cathy Ashtonin roolista haluaisin keskustella. Mielestäni on olennaista, että neuvoston tulisi omaksua suurempi ja poliittisempi rooli tai kanta, jota parlamentti varmasti tukisi. Kokemukseni ajan oloon on ollut, ja minähän olen ollut demokratia- ja ihmisoikeusasioissa aktiivinen, niin usein neuvosto on ollut hyvin byrokraattinen, kun kuitenkin maailma tarvitsee kunnianhimoisempaa Euroopan unionia. Ja puheenjohtajavaltion prioriteeteissa ei näkynyt sanaa demokratia – kuitenkin tulisi näin olla, erityisesti kun marraskuun neuvoston päätelmissä asiaan puututtiin, jos kohta konsensusta ei löytynytkään. Sitten tämä sana rankaisemattomuus, impunity, on hyvä, että se näkyy täällä puheenjohtajavaltion prioriteeteissa. Mielestäni Euroopan unionin tulisi perustaa tietynlainen rankaisemattomuusindeksi, jotta jota perusoikeusvirasto pitäisi yllä, ja siinä sitä näkyisi muun muassa kidutuksen uhreista tietoja. Ähm, YKhan ei näin voi tehdä, koska Kiina ja... Äh, I think, yes, thank you. Madam Chairman. Niin kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kärsivällisyydestänne. Niin tämä rankaisemattomuusindeksi, sen tulisi olla tärkeässä roolissa ja sanon tämän sen vuoksi, että Novak, joka on ö, kidutusraportoija kertoi tälle valiokunnalle viime vuonna, että, jos, että vangit ö, sentään voivat lohduttautua sillä, että heidän kiduttajansa ovat muiden tiedossa ja jossain vaiheessa ICC heidät ottaa kiinni. Minusta kuuntelimme aika hyvän tiekartan Espanjan puheenjohtajan kautta silmällä pitäen ihmisoikeuskysymyksissä. Tästä kuulemme hyvin laajasti, mutta myös konkreettisesti ja mielenkiintoisella tavalla erilaisista toimista ja prioriteeteista, joita Espanjalla on. Ja se vuoropuhelu, jota voimme käydä, voi olla myönteistä siinä mielessä, että joitakin aspekteja voidaan todella viedä eteenpäin. Haluaisin ottaa nopeasti esiin kolme kysymystä, jotka eivät tulleet juurikaan esiin tässä yleiskuvassa prioriteeteista. Ongelmien kirjo jotka ovat äärimmäisen tärkeitä ja jotka vaativat erityistä sitoumusta EUlta ja monilta sen jäsenvaltioilta liittyy maahanmuutto ja turvapaikkakysymyksiin ja turvapaikanhakijoiden asemaan tai pakolaisten asemaan. Tämä liittyy pitkälti niihin erityisolosuhteisiin, joissa Espanja puheenjohtajakaudellaan on, nyt kun Lissabonin sopimusta on juuri aloit, alettu soveltaa, esimerkiksi turvapaikkakysymyksissä. Ja kun aletaan soveltaa yhteisiä sääntöjä. Tässä viitataan ulkorajojen integroituun hallintajärjestelmään, ja tämän täytyisi olla yksi prioriteeteista. Mainitsitte myös hyvin tärkeän teeman, jota täytyy käsitellä erityisen tehokkaasti. Niin aikaahan ei ole kovin paljon. Teillä oli vain kaksi minuuttia. No eihän tämä helppoa ole. en oikein pysty vetämään kaikkia lankoja yhteen, koska tämä esitys oli niin laaja. Ja kahdessa minuutissa, no, kommentointi on aika, aika hankalaa, jos, jos ei mahdotonta. Pyytäisin tässä ymmärtämystä. Toinen aspekti, johon haluaisin viitata, on synergia ja vuoropuhelu kansalaisyhteiskunnan kanssa – ja muut kuin valtion asettamat tavoitteet eurooppalaisella ja kansainvälisellä tasolla. Euroopalla on voimakkaita liittolaisia tässä ja tässä pitäisi mennä eteenpäin tämän suuntaisesti. Ja ensimmäinen prioriteetti, jonka Quadrado mainitsi, oli kuolemantuomion poistamisen tavoite. Ja meidän täytyisi todella päästä tässä eteenpäin. Toisaalta on hyviä uutisia ja tilanne ehkä on selkiytymässä joltakin osin, mutta kuten Quadrado mainitsi, vastustustakin on voimakasta sellaista. Täytyy luoda nyt olet puhunut jo neljä minuuttia ja vain kaksi minuuttia oli per puhuja. Have no problem. Minulla ei ole ongelmaa, puheenjohtaja, muilla on. Thank you so much. No, I... Kiitoksia kovasti kahdeksan puhujaa puhujalistalla ja olisin erittäin tyytyväinen, jos voisitte pitäytyä kahdessa minuutissanne. Meillä on jo, ai, me olemme jo ylittämässä aikamme ja toistan, että meillä on vielä tärkeitä aiheita keskusteltavana ja tämäkin on tärkeä, joten annan puheenvuoron nyt Andre Kienelle, olkaa hyvä. Kiitos rouva puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin kiittää teitä lämpimästi siitä, että sain enemmän tietoa Espanjan prioriteeteista. Olisin painottaa sitä, miten tärkeä EUn ja jäsenvaltioiden toiminta kansainvälisellä foorumilla on YKssa ja YKn ihmisoikeusneuvostossakin. Viime vuonna EUn jäsenvaltioiden välillä oli suurtakin eri puraa, esimerkiksi Goldstonein raportin yhteydessä. Oli hienoa kuulla tästä enemmän. Meillä oli Kuuba kuuleminen hiljattain. Siellä tarkasteltiin ihmisoikeus- ja demokratiakysymyksiä. Hiljattain sain tietoa Madridin suunnalta, jonka mukaan Espanja puolustaa ehdotustaan kahdenvälisestä sopimuksesta Kuuban kanssa. Teidän hallituksenne totesi, että se aikoo juridisesti sitouttaa Kuuban ihmisoikeuksien noudattamiseen. Kuinka aiotte tehdä tämän ja miten voitte tässä ohittaa EUn yhteisen kannan? Miten näitä toimia, kun Tsekin tasavalta ja Ruotsi esimerkiksi edelleenkin vastustavat sitä, että toimitaan helläkätisemmin Kuuban suhteen kuin aiemmin. Entä kauppasopimukset ja ihmisoikeudet? Pitäisikö ihmisoikeuslauseke aina ottaa mukaan kauppasopimuksiin? Koska Euroopan parlamenttihan loppujen lopuksi tulee ratifioimaan kaikki kauppasopimukset. Mikäli tämä asia tulee Karol de Huhtin kuulemisessa esiin, tai tämä tuli esiin, eräs henkilö esitti kysymyksen Kolumbiasta ja sen kanssa tehtävästä sopimuksesta tässä suhteessa. Kiitoksia. Hyvin tehokkaasti käytetyt kaksi minuuttia täytyy sanoa. Haluaisin kertoa, että eilen Kuuba kuulemistilaisuudessa, jossa EPP ja Wawensa säätiö olivat järjestäjinä, meillä, me, meillä oli kaksi kuubalaista Saharov-palkinnon saajaa läsnä. Oli tärkeää, että he olivat paikalla. Tämän halusin kertoa. Seuraavaksi Gomez. Uh, yo quería agradecer la excelente presentación uh, hecha por el señor. Haluaisin kiittää tästä Quadradon loistavasta esityksestä näistä prioriteeteista, jotka Espanjalla on. Olen niistä täysin yhtä mieltä. On kuitenkin juuri tärkeää luoda yhteys, kuten sanoitte, tasa-arvokysymysten ja lasten tilanteen välillä, jos he ovat aseellisessa selkkauksessa – ja sitten yhdistää näihin sosiaaliset ja kulttuuriset oikeudet. Ja muist- pitää muistaa myös oikeus juoma veteen, se on hyvin tärkeää. Me olemme edelleen varmasti parhaita siinä, että pidämme kiinni näistä sosiaalisista ja kulttuurisista oikeuksista. Meidän ei tarvitse olla tässä mitenkään puolustuskannalla, kun taistelemme ihmisoikeuksien puolesta. Ja olen Amnestin kanssa yhtä mieltä siitä, että tämä Goldstone raportti on meidän uskottavuutemme kannalta YKssa äärimmäisen tärkeässä asemassa. Lissabon niin sopimuksen myötä. Nyt on äärimmäisen tärkeää, että sen välillä, mitä EU välittää ihmisoikeuksista ulospäin ja sen välillä, mitä se todella sisäisesti tekee, niin tämä on äärimmäisen tärkeää Tämä koskee esimerkiksi kidutuksen vastaisia toimia ja tehokasta toimintaa terrorismia vastaan. Tässä on kyse myös vastuusta, vastuunkannosta, tilivelvollisuudesta. Esimerkiksi nämä laittomat luovutukset, joita Bushin hallitus teki, oli kuuma peruna. Ja tämä koski Puolaa, Romaniaa, mutta ei ainoastaan uusia EU-jäsenvaltioita, vaan Saksakin esimerkiksi oli hyvin voimakkaasti näissä töissä mukana. Ja naapuruspolitiikan puitteissa niissäkin ihmisoikeuskysymykset ovat äärimmäisen tärkeässä asemassa ja tässä voin viitata Marokkoon esimerkiksi. Kehitysyhteistyöpolitiikassa tilanne on sellainen, että Afrikan unionin kanssa tehtävät toimet ovat tärkeitä, koska yritämme aina saada tässäkin yhteydessä ihmisoikeudet etualalle. Saanko viitata vielä Sudaniin ja tilanteeseen siellä? tässä on kyse siitä, että mandaatti todella toteutuu. On, siellä on nainen, joka taistelee ihmisoikeuksien ja oikeudenmukaisuuden puolesta Etiopiassa. Hänet pidätettiin, me matkustamme nyt sinne. Thank you, Mrs. Gomez. Kiitoksia, Gomez. Seuraavaksi Hauet, olkaa hyvä. Can I welcome us? Niin, haluaisin toivottaa tervetulleeksi espanjalaiset kollegamme. Minua miellytti kovasti se, että korostatte suuntaviivojen täytäntöönpanosta, priorisoitte myös tasa-arvoa, myös sukupuoliseen suuntautumiseen liittyvää sellaista. Olen myös iloinen siitä, mitä sanoitte YK on ihmisoikeusneuvostosta ja olin iloinen myös siitä, mitä Amnesty International sanoi ihmisoikeuksista naapuruus- ja laajentumispolitiikassa. Kysymyksiä ensinnäkin haluaisin kuulla espanjalaisen kollegan kertovan, minkälaisiksi näette ihmisoikeudet nyt uudessa instituutiossa tässä ulkoisen tässä diplomaattisessa osastossa Cathy Ashton ja parlamentti tulee kuulemaan, mutta teillähän varmasti on myös omia keskusteluitanne neuvostossa. Ja Teidän täytyy niitä käydä. Teidän täytyy myös käydä keskustelua meidän kanssamme. On erittäin, se on erittäin tärkeää, koska tällä tavalla tulemme luomaan pohjan tuleviksi vuosiksi. Ja olkaamme rehellisiä, KOHOM on ollut tehokas, mutta se on ollut tehokas omissa puitteissaan. Monet kohomlaiset itsekin ovat olleet sitä mieltä, että heillä ei ole ollut muilla sellaisilla EU-politiikan aloilla vaikutusmahdollisuuksia, joilla ehkä olisi pitänyt olla. Eli nyt tässä on hyvä avaus. Toiseksi, tiedänhän, että aika rientää. Te puhuitte ihmisoikeus yleissopimuksen käytännössäännöksistä. Se on ihan tervetullutta, mutta ensinnäkin meidän täytyisi valvoa omia politiikkojamme, olemmeko me pitäytyneet yleissopimuksessa. Ja tämä Ugandan lesboja ja homoja uhkaava lakiesitys, josta puhuimme parlamentissa. Se on myös hyvä, puhukaa, toimikaa vielä sen suhteen. Ja sitten tämä Goldstein-raportti. kuulin, mitä Amnesty sanoi, mutta haluan tehdä selväksi sen, että ei tämä ole ongelma, joka liittyy Euroopan Euroopan yhteisyyteen, vaan siihen, että Gaasassa ihmisoikeuksia rikotaan. Miten miten saatoitte ensin epäonnistua tässä ja sitten perustelitte asiaa EUn yhteisö yhteisön puutteella. Kiitos erittäin. Kiitoksia oikein. Toistaa se, mitä sanoin alussa, että tämän päivän lehdissä kerrotaan, että Ugandan lainsäätiöt ovat vetäneet pois tämän kyseisen lakiesityksen, jossa julistettiin kuolemantuomio homoseksuaalisuudesta. Että meidän täytyy analysoida Euroopan parlamentin päätöslauselman vaikutus tähän prosessiin. No niin, sitten puhuja on vielä listalla. Rouva olkaa hyvä. Thank you very much. I'll try to be very brief. Kiitos. Yritän puhua hyvin nopeasti ja lyhyesti. Te mainitsitte ihmisoikeusaktivistien suojelun. Ehkä tämä oli käännösongelma, mutta on olemassa henkilöitä, esimerkiksi Iranissa, jotka ovat journalisteja tai kansalaisyhteiskunnan jäseniä, jotka eivät ole pelkästään ihmisoikeusaktivisteja tai koko täyspäiväisen sellaisia, vaan ihmisiä, jotka vain ylipäänsä avaavat suunsa ja puhuvat hallituksen toimia vastaan tai ilmaisun vapauttaan harjoittavat. He ovat, heidän ihmisoikeuksensa ovat uhattuina. Mitä te olette tehdä heidän hyväkseen konkreettisesti? Mitä EU voi tehdä? Ja myöskin suhteessa kolmansiin maihin, mitä EU voi tehdä? Toiseksi internetin vaikutukset ihmisoikeuksiin. Miten te näette tämän kysymyksen? Thank you very much, Mrs. Kiitoksia. Seuraavaksi Lohmiller, olkaa hyvä. Danke, Frau Vorsitzende. Ich werde nicht... Kiitos, puheenjohtaja. On vaikea tässä nyt saada kokonaiskuvaa näin laajasta kokonaisuudesta. Ensinnäkin tästä kuolemantuomiosta. Puheenjohtajakaudella Espanja todella on sitoutunut tähän se, että meidän valiokuntamme lähtisi laatimaan päätöslauselmaa siitä, että se saataisiin läpi myös YK on aika hyvä. Demokratia ja ihmisoikeudet, kun puhutaan eri valtioista ja aluetasosta, tasosta, ei ole tässä täysin integroitu. Sanottiin, että se on tärkeää, mutta yksityiskohtaisemmin tässä sitä ei tuoda esiin. Tämä on yksi segmentti, eli on ihmisoikeuspolitiikka ja sitten se, kuinka sitä todella toteutetaan. Sitten naisiin kohdistuva väkivalta. On hyvä, että Espanjan puheenjohtajakaudella puuttuu tähän. Olen kuullut, että tietyt EU, EUn lähetystöt eivät ole perustaneet mitään tällaisia vastaanottopisteitä, joihin esimerkiksi latinalaisen Amerikan naiset voisivat kääntyä. Tähän liittyy valituksia ja haluaisin kysyä, millä jäsenvaltioilla on tällaisia yhteyspisteitä latinalaisen Amerikan kanssa ja mitkä taas ovat kieltäytyneet niitä perustamasta. Sitten laiton maahanmuutto, se on äärimmäisen tärkeässä asemassa. Täällä raportissa puhutaan Frontexista ja vastaavista järjestöistä, jotka täysin kunnioittavat ihmisoikeuksia – mutta tässäkin yhteydessä olisi tärkeää tietää, miten, minkälaisia toimia ollaan tekemässä. Sitten äh, haluaisin tietää, miten EU-hallitukset ovat päässeet, kuinka pitkälle ne ovat päässeet näissä laittomissa luovutuksissa ja laittomissa salaisissa vankilakysymyksissä. Kuulimme Ruotsilta sen kaudella että kansainvälisessä rikostuomioistuimessa ollaan puututtu tähän. No, miten minun pitäisi tätä nyt vakavasti sitten käsitellä? Voin tietenkin toimia valiokuntakokouksen ulkopuolella suoraan Espanjan edustajien kanssa. Tämä on harmi, että aikaa on näin vähän. En tiennyt, että valiokunnassa meillä annetaan vain kaksi minuuttia aikaa puhua. Ehkä tämä olisi pitänyt kertoa etukäteen. En tiennyt, että Espanjalla on näin vaikuttava ja yksityiskohtainen ihmisoikeusohjelma. Enkä tiennyt, että sen esittely kestää puoli tuntia. Että tässä nyt oli meillä vähän, vähän kommunikaatio-ongelmia, mutta nyt me jatkamme ja täytyy vaan nyt sitten toivoa kaikilta kollegoilta samaa, että tyydytte siihen kahteen minuuttiin, mutta me olemme joka tapauksessa jo laajentaneet tätä käsittelyaikaa, jonka uhraamme Espanjan tärkeälle eh, puheenjohtajakauden ohjelmalle. Varapuheenjohtaja Tsemke on seuraava, olkaa hyvä. Bardzo chciałem podziękować i chcę się podzielić. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin esittää kolme huomiota. Ensinnäkin Espanjan esitys oli erittäin mielenkiintoinen. Se osoitti erittäin hyvällis- syvällisellä tavalla ne painopistealueet, jotka Espanja aikoo ottaa puheenjohtajakaudellaan työn alle. Me tiedämme hyvin, että ne tehtävät, jotka on asetettu eivät ole puolen vuoden aikana toteutettavia tehtäviä, vaan ne edellyttävät jatkotyötä, jatkuvaa työtä. Ensimmäinen kysymykseni kuuluu, miten Espanjan hallitus ja Espanjan ulkoministeriö ja te osastopäällikkönä pidätte yhteyttä Belgian ja Unkarin hallituksiin? Miten teidän yhteistyönne muotoutuu näiden kahden seuraajamaanne kanssa ja miten te pistetään näitä tehtäviä täytäntöön? Miten jatkuvuus taataan? Toinen kysymys on seuraava. Kun puhumme ihmisoikeuksista, ne eivät ole pelkästään yleisiä kysymyksiä, vaan pikemminkin konkreettisia tapauksia. Haluaisinkin esittää teille kysymyksen. Miten te aiotte toimia, mikäli esimerkiksi eri esiintyisellisiä sellaisia tapauksia kuin Rova Aleksejevan pidätys Moskovassa? Miten te reagoitte tällaisiin tapauksiin? taikka Espanjan kollegan kertomiin tapauksiin silloin, kun Kuubassa parlamentin jäsentä taikka parlamentin jäsentä kohdalla kallo. Mitä täytyy reagoida? Kiitos herra Tsemke. Sitten herra Tökes, olkaa hyvä. Köszönöm, elnök asszony. Kiitoksia puheenjohtaja. unkarilaisena Romaniassa olen erityisen tyytyväinen siihen, että Unkarin, Belgian ja Espanjan puheenjohtajavaltiot ovat jo alkaneet tehdä yhteistyötä. Olen tyytyväinen, että ne myös nyt alkavat tehdä työtä nimenomaan Lissabonin sopimuksen puitteissa. Nythän on tämä hankala siirtymävaihe meneillään todellakin. Haluan kiittää Espanjaa puheenjohtajavaltiona siitä, että se on sisällyttänyt ihmisoikeudet prioriteettiensa joukkoon. Nämä ovat sellaisia asioita, joiden täytyy olla myös kansainvälisesti prioriteetteja, kuten Euroopassakin. Marraskuussa viime vuonna siinä vaiheessa, kun puhuimme marraskuussa Xinjiangin uiguureista, me muotoilimme oman kantamme, joka liittyi nimenomaan kuoleman tuomion käyttöön näitä ihmisiä kohtaan. Jos katsotaan lukuja, niin voimme todeta, että suurin kuoleman tuomioiden lukumäärä on nimenomaan tapahtunut tällä alueella. Me toivomme, että parannusta saadaan aikaan tällä alueella toden tottakin. Ja Venäjän moratorio on lupaavan kuuloinen, koska nyt uusia kuolemantuomioita ei ole tapahtunut siellä. Jäin kaipaamaan Quadraton raportista seuraava, seuraavan asian, nimittäin vähemmistöjen ongelmiin olisi tullut puuttua. sen jälkeen kun oli puhuttu sukupuolikysymyksistä, naisten tasa-arvokysymyksistä, niin niiden jälkeen ehkäpä vähemmistöjen asema on kaikkein tärkein ongelma, koska vähemmistöjä vastaan, vähemmistöjä syrjitään kasapäin. Meidän täytyy keskustella perusoikeuksista myös EUn unionin rajojen ulkopuolella. Mutta kysymykseni on seuraava. Mitä puheenjohtajavaltio voi tehdä tässä suhteessa? Ja tässä kohtaa tarkoitan nimenomaan, miten voidaan pakottaa entiset kommunistimaat kunnioittamaan näitä perusihmisoikeuksia, koska tämä oli ehto liittymiselle. Ja nyt haluaisinkin mainita Kiinan, Serbian. Kiitos herra Tökes. Nyt viimeinen kollega, joka saa puheenvuoron, on herra Preda, ja sitten kuulemme vielä komission ja, ja puheenjohtajavaltion loppuvastaukset ja kommentit. Eli herra Preda, olkaa hyvä. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Minäkin voin todeta olevani tyytyväinen siihen, että nyt pyritään poistamaan kuoleman tuomio. Tämä on erittäin tärkeä tavoite. Puheenjohtajan maan edustaja viittasi siihen huomioon, jota tullaan kiinnittämään erityistapauksiin. Tässä yhteydessä haluaisin viitata yhteen rouva Hautalan aluksi mainitsemaan seikkaan tapaukseen, joka minun nähdäkseni on erittäin tärkeä. Herra on kohtalo nimittäin. Hänet hän on tuomittu. Hänet tuomittiin joulukuun lopussa 11 vuoteen vankilassa. Ja tiivistä kysymyksestä. Nyt haluaisin antaa komission ulkosuhteiden pääosastolle rouva Veronique Arnolle puheenvuoron ja olen iloinen, että tekin olette täällä paikalla. Ja miten te kommentoitte tätä käytyä keskustelua ja, Espanjan puheenjohtajaohjelmaa ja ehkä voitte sanoa pari sanaa tästä siirtymävaiheesta, johon on viitattu monta kertaa. Olkaa hyvä, rouva Arno. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Toden totta. Haluaisin esittää yleisiä horisontaalisia kommentteja täydennyksiksi siihen, mitä jo totesi. Mitä tulee Lissabonin sopimukseen, uskon, että nyt olemme todellakin siirryttämään vaiheessa. Amnestin kollega totesi, että tämä täytyy tehdä selväksi kaikille kumppaneille ja kestää jonkin aikaa ennen kuin asiat muotoutuvat lopullisen muotoonsa. Nyt on kaksi tehtävää. Täytyy tarkastella, mitä muuttuu esimerkiksi ulkosuhteessa. Ei ole sinänsä puheenjohtaja maata, joka johtaisi puheen, Espanja puheenjohtajana, puheenjohtajana puhuu unionin puolesta, mutta lisäksi on korkea edustaja. Tämä on symbolinen seikka, mutta merkittävä valinta ja merkittävä seikka virka, virkamiesten, kuten minun kannaltani. Nyt ensimmäistä kertaa YK on turvallisuusneuvostossa on yksi paikka Euroopan unionille. Ja unionin edustaja e- esimerkiksi komission edustaja on voinut siellä esittää kommentteja Afganistanista nyt. Kyseessä on symbolinen muutos, mutta merkittävä muutos. Lisäksi meillä on velvoitteena velvoittana varmistaa jatkuvuus, että kaikki toimii. Nyt äh, ulkosuhdepalvelu täytyy perustaa alusta pitäen. Lähestymme siirrytään pragmaattisesti Espanja puheenjohtajamana niin, niin ikään. Uskon, että kaikki hoituu hyvin, kaikki etenee hyvin ja nyt on tärkeää osoittaa, että kaikki puhuvat äh, yhdellä äänellä varsinkin kolmansien maiden suhteen täytyy olla yksi ainoa edustus. Muodollisesti tässä toimii troikka. Espanja tietysti on erityisvastuussa. Neuvoston pääsihteeri ja komissio ovat tässä niin ikään mukana tässä työssä. Tämä on tärkeää varmistaa. Ja sitä mukaan, kun tämä rakenne alkaa hahmottua, ulkosuhdepalvelu niin uskon, että pääsemme operatiivisempaan vaiheeseen. Uskon niin ikään, että mikä on erittäin myönteistä on se, että unionin valtuuskunnat, delegaatiota, 50 sellaista pystyvät ottamaan täysimittaisen vastuun, toimimaan asianmukaisesti ja että komissio pystyy niitä koordinoimaan. Tilanne valtuuskuntien osalta kansainvälisten instituutioiden taholla on herkempi kysymys ja näiden muok- asioiden muokkaaminen kestää pitem- pitempään. New Yorkissa esimerkiksi on sellainen pragmaattinen järjestely, että henkilöt, jotka ovat paikalla, tekevät läheistä yhteistyötä ja pitävät yhteyttä korkeaan edustajan rouva puheenjohtaja, toteaisin myöskin, että kuulemistilaisuuksissa, jotka on jo järjestetty, ja sellainen mielikuva, että ihmisoikeuksiin on kiinnitetty hyvin herkällä korvalla huomiota. Ja nyt pyritään poistamaan ihmisoikeudet ikään kuin gettoutuneesta tilanteesta ja otetaan ne yleisen huomion kohteeksi komission sisällä ja kohdemmissa kaikkialla uskoakseni edistystä tapahtuu. Uskon, että voimme tässä suhteessa olla tyytyväisiä. Kuten rouva Ashtonkin on todennut, että pragmaattisuus, tehokkuus täytyy varmistaa ja yhden korratkaisu ratkaisu ei voi olla, vaan tarvitaan tässä todellistakin todellista diplomatiaa, public diplomacy tyyliin. Yhteistyö kansalaisyhteiskunnan kanssa on merkittävää. Uskoakseni on täysin selvää, että kansalaisyhteiskunnalla on erittäin perustavanlaatuinen tehtävä ihmisoikeusvuoropuheluissa yritämme systemaattisesti aina järjestämään seminaareja kansallisyhteisön kanssa tai käymään vuoropuhelua näiden kanssa ennen vuoropuhelua unionin valtuuskuntienkin kautta, silloin kun, jäsenvaltio, silloin kun tarkastellaan jonkin maan tilannetta. Teidän alivaliokuntanne rouva puheenjohtaja ja sen jäsenet ovat olleet mukana yhteistyössä. Silloin kun on puhuttu esimerkiksi Venäjän tilanteesta kansaisyhteis- kansaisyhteisöjen kanssa ja kun on valmisteltu ihmisoikeusvuoropuolella Venäjän kanssa. Tämä on ollut positiivista. Panosteita on saatu tältäkin suunnalta. Uusi neuvoston, Euroopan neuvoston pääsihteeri katsoo, että Venäjä tulee ehkä hyväksymään pöytäkirjan 14 ja yhtymään Euroopan ihmisoikeusyleissopimukseen. Tämä liittymä siihen, tämä olisi erittäin tärkeä seikka naapuripolitiikasta, naapuripolitiikasta kun puhutaan, niin uskoakseni joillakin alueilla voitaisiin toimia paremmin. Mitä kansallisyhteiskuntaan tulee, mitä tulee kaukasuksen maihin, Venäjään, unionin, Afrikan unioniin ja vuoropuheluun kansallisyhteiskunnan kanssa, usein vuoropuhelun kautta varmistan ihmisoikeusvuoropuhelua ja tämän tyyppistä yhteistyötä. Toisin kuin on sanottu, nyt on annettu selvät ohjeet kaikille diplomaattisille edustajillemme, olipa sitten komission tason työstä tai kesävaltioiden tason työstä. Siellä tehdään valtavasti jo työtä, jotta systemaattisesti ihmisoikeusaktivistit otettaisiin huomion kohteeksi. Siellä on erilaisia focal point-yhteispisteitä ja niin poispäin. Tätäkään ei pidä unohtaa. Yksi seikka vielä, puheenjohtaja. Tämä liittyy ulkoisen sielisen johdonmukaisuuteen, koherenssiin. On todettu esimerkiksi, että uskon, että tässä tulee yhä suurempi haaste. On mainittu useita elementtejä. On todettu, että kirjoituksen ja muiden seikkojen suhteen jäsenvaltiot, jäsenvaltioidenkin täytyy ponnistella Euroopan neuvoston jäsenvaltioidenkin tilanteen parantamiseksi, esimerkiksi vammaisten oikeudet Joissakin sellaisissa tarvitaan neljäkin puolesta näiden suhteen. Naisten oikeudet on mainittu ja myöskin 2010 vuoden merkitys naisten osalta Rova Reding, joka komissiossa vastaa ihmisoikeuksista sisäisellä tasolla, niin hän aikoo maaliskuussa tarkastella nimenomaan naisten asemaan liittyviä kysymyksiä. Erityisponnisteluita tullaan tekemään koherenssin ja uskottavuuden puolesta. Ja kun puhutaan maahanmuuttajista, pakolaisista, näiden osalta ihmisoikeudet täytyisi ottaa paremmin huomioon. Ihmisoikeusaktiivista koskeva kuuleminen. Siellä on toimittu erittäin aktiivisesti ja myöskin viisumipolitiikka on käsitelty. Uskoakseni problematiikkaa on otettu kyllä esiin. Mitä avoimuuteen tulee ja public diplomacy toimiin, niin nyt, nyt pyritään luomaan uusia poliittisia suuntaviivoja. Uskon, että Espanja jatkaa sitä työtä, jota aiemmin on saatu aikaan tässä suhteessa. Ja maaliskuussa järjestetään kokouskonferenssi, jossa tarkastellaan seikkoja avoimuuden osalta. Miten sitä voidaan parantaa? Tietystikin jatkamme siitä, mihin aiemmin on päästy vuotuinen ihmisoikeuskertomus, joka neuvoston puolella laaditaan. Pääsiäisen tienoilla tulee olemaan yksi elementti, joka myötä vaikuttaa avoimuuspolitiikkaan. Herra Macmillan Scott pahoitti sitä seikkaa, että demokratia-sana ei ole mukana. Ei kaikkia voi saada aina mukaan, mutta on täysin päivän selvää, että muodoista konsensusta ei ole demokratia kysymyksestä, mutta aivan selkeä mandaatti on annettu neuvoston puolella, että 2010 otettaisiin käyttöön pilottihanke joissakin maissa, jo, jonka yhteydessä tarkastetaan, kuinka kysymys voidaan ottaa huomioon paremmin valtavirtaisella tavalla. Espanja puheenjohtajakaudellaan tulee tekemään työtä niin ikään ja korkea edustaja niin ikään. Tätä asiaa tullaan käsittelemään. Tietystikin teemme erittäin ankarasti työtä kehitys toimien osalta. Bilbaon kokouksesta oli kyse. Mitä tulee sitten siihen, että ei pystytä sovittamaan kaikkia intressejä aina toisiinsa? Niin vastauksena tähän toteaisin, että tietystikin johdonmukaisuus on tavoite, mutta ei kaikki asiat voi myöskään sekoittaa toisiinsa. Nyt äh, tullaan yhä enemmän tarkastelemaan suhteita kauppasopimusten osalta, esimerkiksi vapaakauppasopimusten osalta ja muiden neuvoteltavien sopimusten yhteydessä tullaan tarkastamaan tätä kysymyksiä. Lisäksi kun on kyse yhteistyösopimuksesta, partnership and cooperation, yhteistyö- ja kumppanussopimuksesta, kun niistä, niistä neuvotellaan, niissä ehkä noita hieman erilaista logiikkaa kuin aikaisemmin kumppanuus- yhteistyösopimuksen yhteydessä. Otetaan mukaan ihmisoikeuslauseke. Aasian maiden kanssa on erittäin vaikea näitä neuvotteluita käydä, mutta uskoakseni Euroopan unioni tulee pitäytymään tässä pyrkimyksessään. Ja kun on kyse yleisestä poliittisesta sopimuksesta tai kauppasopimuksesta, niin ennen muuta täytyy järjestää konsultointeja ja täytyy varmistaa johdonmukaisuus. GSP on yhteydessäkin johdonmukaisuus halutaan varmistaa. Mikäli halutaan käyttää GSP Plusaa, joka on kauppaan perustuva kannustin sopimus, niin näiden yhteydessä pyritään paremmin tarkastamaan ihmisoikeusyleissopimuksia, ihmisoikeuksia, ammatillisoikeuksia ja niin poispäin. Mitä naapuruspolitiikkaan tulee, siellä on hyvin paljon työtä jo tehty. Naapuriinstrumentin osalta annetaan vuotuinen kertomus ja siellä erittäin paljon kiinnitetään huomiota ihmisoikeuksiin. Tietystikin jatkamme tätä edelleenkin. Marokko mainittiin. Marokko on maa, jolla on asosyntimaan asema ja se on hyvin paljon antanut toiveita siitä, että tilanne tulee parantumaan. Herra Macmillan kritisoi sitä, että IDHR ei ole nyt toiminut asianmukaisella tavalla työryhmä, että ne tulee käsittelemään tätä ja nyt osoittaa hyvin paljon työtä täytyy vielä tehdä. Tietystikin meillä on erittäin byrokraattisia ja raskaita menettelyitä tässä yhteydessäkin. Tämä on valitettavaa rahoitusvarannut asetus esimerkiksi. Tämänkin voisi hyvin paljon nopeamminkin hoitaa tämän asian. Kiitoksia. Toivon todellakin, että yhteistyömme voi jatkua, koska se on ollut erittäin hyvä. Tämä lopuksi puheenvuoron herra Duarte Quadradolle ja minun on nyt sanottava, että me olemme puoli tuntia aikataulusta jäljessä, mutta me olemme hyvin tyytyväisiä kaikkeen kuultuun. Mutta nyt teillä on mahdollisuus antaa tämmöinen mestarinäyte siitä, kuinka kahdeksassa minuutissa vastataan edustajien kysymyksiin. Ja, ja odotan, että te pystytte täyttämään tämän mestaritehtävän. Muchas gracias, eh, presidenta. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitoksia kaikista kommenteistanne Espanjalla on pitkä ja surullinen terrorismihistoria, ja siksi tämä on meille tärkeä, tärkeä kysymys. Ja tähän tullaan puuttumaan hyvin paljon. Meillä on erilaisia järjestöjä, jotka puuttuvat tässä, toimivat tässä kysymyksessä. Kiitos tähän liittyvistä kommenteista. Sitten Kuuba, tässä viitattiin eri henkilöihin. Tässä on toimittu Madridin ja Kuuban viranomaisten välillä. Tilannetta on hieman saatu, tai Kuuba, Kuuba todella heit kylmää vettä tässä niskaa, niskaamme. Yritämme taistella sen puolesta, että tässä saataisiin jokin yhteinen kanta. Katsotaan nyt, tukevatko muut jäsenvaltiot meitä. Meillä on kahdenvälinen konsultointi Kuuban kanssa ja Madridissa tätä jatketaan. Katsomme silloin, onko poliittinen tilanne sellainen, että voimme tässä edetä. Ja Kuubasta mainittiin toinen parlamentin jäsen. Siellä on ilmaisun vapauteen liittyvä konkreettinen ongelma, joka liittyy hallitukseen ja Espanja on tässäkin toiminut yhdessä Kuban viranomaisten kanssa. Sitten Macmillan, täällä puhuttiin demokratiasta. Kohon eilen ehdotti, että näihin demokratiatoimiin lähdetään ja näitä tulemme tekemään kuuden kuukauden aikana. Ja rankaisemattomuuskysymys se on myös hyvin tärkeä. Ja sitten Oviols valitettavasti ette esittää kaikkia kysymyksiä, mutta olen käytössänne. Mitä tulee sitten synergiaan, se on hyvin tärkeää ulko- ja sisäisten toimien välillä. Tähän kiinnitämmekin aina huomiota ja varmasti hoidamme omat kotitehtävämme. sitten kansalaisyhteiskunnastakin jo puhuin. Ennen puheenjohtajakauttamme. me, me jo keskustelimme tästä Brysselissä ja Madridissa ja varmasti toimimmekin tällä avalla. Sitten Goldstein, se on myös tärkeä aihe. Onko meillä nyt sitten yhteinen kanta tai ei, sitä ei vielä ole ollut ihmisoikeusneuvostossa eikä muuallakaan. Mutta tähänkin tulen puuttumaan. Tällä hetkellä tiedämme, että 27 jäsenvaltiota joutuvat edelleen hoitamaan tehtäviään tältä osin, mitä tulee rankaisemattomuuteen, ja me vetoamme kaikkiin jäsenvaltioihin ja kolmansiin maihin, jotta ne todella toimisivat. Veronik puhui sitten äh, kaupp- kauppasuhteista Sri Lanka esimerkkinä. Meillä on ohjelma siihenkin suuntaan. Sitten Marokko. Senkin äh, esimerkki on todella surullinen. Haider on hyvä esimerkki tästä tilanne on hyvin arkaluontoinen. Me tarvitsemme vielä lisää tietoa tästä Sudan kysymyksestä, joka täällä lyhyesti mainittiin. Sitten Kongosta järjestetään uusi konferenssi. Me tarvitsemme mandaatin myös täältä osin. Ja sitten Hyyt, seksuaaliset vähemmistöt. Totta kai tulemme toimimaan, toimimaan niin, että aloitteita tältä osin edistetään. Tarvitsemme lisää synergiaa instituutioiden välillä ja laskemme myös sen verran, että saamme tukea parlamentilta. Tulemme antamaan vuotuisen raportin. Se aiotaan esitellä mahdollisimman korkealla tasolla täällä Brysselissä toukokuussa, mahdollisesti ministerin mukana. Sitten äh, vammaiset. Meidän täytyy tehdä tässäkin omat kotitehtävämme, mutta meidän täytyy pyrkiä siihen, että saadaan aikaan tietty ratifiointimenetelmä, koska muuten ei voida saada aikaan yleissopimusta. Sitten äh, ihmisoikeusaktivistit ja esimerkiksi journalistit, heidän tilanne on tärkeä. Tulemme toimimaan konkreettisesti esimerkiksi Teheranissa Eh, ja Brysselin ja Iranin viranomaisten välillä yritetään saada aikaan toimia. Ja niin, että voidaan ratkaista tämä eh, konfliktia edeltävä tilanne tavallaan. Pyrimme myös eh, puuttumaan tähän Iranin asemaan ihmisoikeusneuvostossa. Sitten kuolemantuomio. Meidän täytyy todella integroida sekä ulkoisia että sisäisiä toimia. Usein meitä hävettää, kun meidän pitää vastata kolmansille maille konkreettisesti ja näemme, että emme ole hoitaneet omaakaan kotipihamme kuntoon. Kohomin puitteissa olen jo toiminut näissä kysymyksissä ja muistuttanut eri jäsenmaita heidän tehtävistään. Kiitos kaikista kommenteista tältäkin osin. Sitten kansalaisjärjestöt ja muut tahot, ne voivat toimia yhdessä puheenjohtajavaltion kanssa konferenssissa katsoa, mitä jo tehdään, minkälaisia yhteispisteitä on, ja ne voivat luoda niitä lisää. Ja odotamme tukea jäsenvaltioilta tässä mutta on välttämätöntä, että on tällainen yhteyshenkilö, ihan sama mitä kansallisuutta hän edustaa, mutta hän toimisi näin kolmansien maiden kansallisjärjestöjen kanssa. Ja sitten Belgian kanssa olemme tehneet jo hyvin tiivistä yhteistyötä jotakin kuukausia. Meillä on haasteita, joita täällä jo mainittiinkin, ja tämän vuoden aikana jatkamme asioiden käsittelyä. Meillä on myös yhteyttä Unkariin ja Unkarista Madridiin, joten synergiaa on syntynyt jo paljon ja tilanne on varsin hyvä. Sitten yksityistapaukset. EU reagoi aina, kun yksittäisen henkilön ihmisoikeuksia loukataan, olipa kyseessä sitten Venäjä tai jokin muu maa, erityisesti mitä tulee kuolemantuomiotapauksiin. Ja me valmistelemme tässäkin ehkä julkilausumaa. Sitten vähemmistöt sekä Euroopan sisällä että ulkona. Haluaisin viitata tässä nyt ainoastaan siihen, että Bahai-vähemmistöä koskeva julkilausuma on nyt saatu aikaan 12. tammikuuta. Kiitos. Tämä oli todella erittäin hyvä läpikäynti lyhyessä muodossa toki, mutta te ette mielestäni vastannut siihen kysymykseen, joka koski näitä laittomia ihmisluovutuksia. Rova Gomezin ja Rova Lohbilerin kysymykset koskivat niitä. Olenko oikeassa ja haluatteko vielä vastata siihen lyhyesti? luulin, että tämä oli ihan selvä asia. Siis nämä laittomat luovutukset eh, viitattiin Bushin hallintoon. Rova Gomez ja Rova Lohbiler kysyivät niistä, enkä huomannut, että olisitte vastannut. Muuten vastasitte kyllä Uh, Oli, minun teki suuren vaikutuksen, miten kaiken kattavasti vastasi, mutta ette vastannut myöskään näihin institutionaalisiin järjestelyihin ja ulkosuhdepalveluun ja vuoropuheluun, joten eh, teidän luvallinen puheenjohtaja pyytää sen, että komissiosta vastaa myöskin näihin. Hauet, eh, ehdotan, että palaamme tähän Espanjan puheenjohtajuuden eh, mittaan kohtaan myöhemmin komission ja korkean edustajankin kanssa, koska nyt loppuu aika, mutta pyytäisin kua teitä puhumaan tästä asiasta. I think it would be useful. hyödyllistä, mikäli hän vain minuutin verran viittaisi puheenjohtajamaana toi, toiveeseen pyytäisi tässä suhteessa, koska kysymys on esitetty ja minun mielestä tällainen aikataulu ei kyllä oikein vetele. 5. January. Ettekö malta odottaa tammikuun 25. Mehän tulemme kyllä työstämään näitä asioita, mutta me olemme 45 minuuttia myöhässä. Tuolla on ulkona ihmisiä, jotka odottavat, että kuulemistilaisuus Syyrian ihmisoikeustilanteesta alkaa. Ja nyt raja on tullut vastaan, meillä ei ole aikaa. Joten vetoan teihin, että palaamme kyllä, lupaan, että palaamme tähän asiaan mitä pikimmiten. Äh, Duarte Cuadrado, olkaa hyvä podido contestar a todo porque he ido muy rápido. No, en pystynyt vastaamaan aivan kaikkiin kysymyksiin, koska aikaa on todella niin vähän. Koordinoimme äh, jäsenvaltioiden välillä ja seijan välillä kysymyksiä näistä luovutuksista ja käymme läpi tilannetta kansallisella tasolla ja pyydämme, että jäsenvaltiot hoitavat oman äh, tehtävänsä ja tulemme käsittelemään 29 tammikuuta näitä kysymyksiä Yhdysvaltojen kanssa. Olen edelleen Kohomin puheenjohtaja ja kuten täällä sanottiin, puheenjohtajuus ei anna tässä mitään julkilausumaa, mutta käymme vuoropuhelua näistä kysymyksistä ja Belgian ei välttämättä tarvitse olla mukana vuoropuheluissa. Me olemme siellä. Tilanne ehkä selkenee tässä hieman tulevina viikkoina. Ehkä Belgia myöhemmin siirtyy käsittelemään näitä kysymyksiä minun tilalleni. Katsomme Kohmin agendaa ja sen jälkeen informoimme kaikkia jäsenvaltioita. Tämä päätösten teko ei kuulu Kohomin mandaattiin, vaan me annamme tietoja eteenpäin. On myös erilaisia malleja Genevessä ja New Yorkissa. Meillä on yhteinen tiimi, joka Genevestä käsin koordinoi näitä ihmisoikeuskysymyksiä. Ja Espanja jatkaa omia tehtäviä puheenjohtajan ominaisuudessa. Mutta katsotaan nyt, miten tehtäviä voidaan parantaa näiden kuuden kuukauden siirtymäkauden aikana. Mutta kerromme teille todella lisää sitten, kun tiedämme hieman paremmin, kuinka asiat hoituvat. Eh, kiitos todella paljon Espanjalle tästä puheenjohtajakauden ohjelman esittelystä ja, ja kiitos kaikille eh, runsaslukuisille kollegoille, jotka ovat tässä käyttäneet puheenvuoroja, mutta kaikille, jotka kokivat, että pääsimme vasta alkuun, niin totean, että näinhän se on. Nyt on Espanjan puheenjohtajakausi alussa, se on tosi viimeinen äh, tällainen äh, kiertävä puheenjohtajakausi, mutta kaikissa tulevissa kokouksissa me jatkamme tämän ohjelman eri osien käsittelyä. Siellä on hyvin paljon sellaisia osioita, jotka mm. ovat myös meidän ohjelmassamme täällä alivaliokunnassa joten päätämme nyt tämän asiakohdan ja siirrymme asiakohtaan neljä joka koskee syyrian ihmisoikeustilannetta erityisesti liittyen eun ja syyrian väliseen assosiaatiosopimukseen. ensinnäkin olen todella pahoillani herra dominic bodin puolesta joka on tämän Eh, assosiaatiosopimuksen raportoija tuolla ulkoasiainvaliokunnassa, koska hän juuri kävi ilmoittamassa minulle, että hänen lentokoneensa lähtee kaksikymmentä yli kaksitoista ja hän joutuu lähtemään lentokentälle. Arvostin suuresti sitä, että hän oli tullut tänne paikalle ja että hän olisi käyttänyt puheenvuoron, mutta tätä tilaisuutta meillä ei nyt valitettavasti ole. No, il n'est pas là, il est parti. Rouva että herra Maria Davide joutui lähtemään. Minä olen kyllä täällä. Nyt tästä henkilöstä. Eh, siis- Okei. Okay. Okay. No niin, tein tässä virheen, koska eh, siis se, joka joutuu lähtemään lentokentälle, onkin herra Mario David. Ja hän on eh, e- Euroopan parlamentin Masrek-valtioiden suhteista vastaava valtuuskunnan puheenjohtaja, mutta herra Bodi on täällä. Anteeksi tämä virhe. Mutta nyt sitten meillä on täällä myös muita puhujia. Meillä on täällä herra Mark Schade Poulsen, joka edustaa Eurovälimeren ihmisoikeusverkostoa. Hän on sen toiminnanjohtaja. Ja sitten meillä on täällä rouva Nasira Bulhuat, joka on paikalla Euroopan komissiosta sitä varten, että hän voi vastata kysymyksiin. Sitten ehkä vielä sellainen tiedonanto, että Syyrian Suurlähetystö on luonnollisesti kutsuttu tänne mukaan, mutta ainakaan eiliseen puolenpäivään mennessä Syyrian suurlähetystö ei ollut reagoinut tähän meidän kutsuumme, joten emme tiedä, ovatko he paikalla vai, vai eivät. Eli nyt äh, pahoittelen siis tätä nimisekannusta ja haluaisin antaa puheenvuoron herra, herra äh, Bodille. Olkaa hyvä. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Kiitoksia, että pääsen valiokuntaanne tarkastelemaan syyden ihmisoikeustilannetta ja aivan erityisestikin assosiointisopimuksen valossa. Teidän luvallanne. Öö, paljonko minulla on aikaa? Paljonko aikaa saan? Comment? Ah, merci. Vous avez cinq minutes, monsieur. Teillä on viisi minuuttia. Euh, donc la situation... Joten toteaisin, että ihmisoikeustilanne Syyriassa täytyy ottaa puheeksi neljältä eri näkökannalta. Ensinnäkin kysymys, joka liittyy uskonnonvapauteen. Alueellinen tilanne tässä suhteessa erittäin vaikea. Syyriä on maa, jossa uskonnon vapaus tuli kunnioitetuksi. Näin Syyri itse toteaa. Vähemmistöjä on paljon. Druuseja, kristittyjä, muslimeja. Kaikkia kunnioitetaan Syyriassa, näin Syyria itse toteaa kuitenkin. Pääosin maa on sunni valtio. Poliittinen järjestelmä on maalistunut ja on todettu, että uskonnollista sortoa ei esiinny. Kuitenkin välillä on ilmentymiä tällaisesta. Jokin uskonnollinen vähemmistöyhteisö on saattanut joutua yrittäen voimakkaiden sanktioiden kohteeksi. No, monissa jäsenvaltioissa sanktioita ei ole, niin niitä jopa kannustetaan toimimaan julkisen vallan taholta. Toinen kysymys on naisten asema. Useiden vuosikymmenten ajan naisten oikeus ja naisten asema julkisessa elämässä on tunnustettu. Voin antaa tästä esimerkkejä. Tasavallan varapääjohtaja on nainen rouva elätä. Maan kakkosmies on siis nainen. Lisäksi kansalaisten oikeudet ja jäsen naapurivaltiota ja Syyrian suhteita alueeseen. Nämä suhteet lähialueeseen ovat parantaneet, parantuneet. Diplomaattiset suhteet uudelleen otettiin Libyan suuntaan, Libanonin suuntaan. Tämä oli tämä merkittävä askel. Lisäksi nämä kaksi maata sitoutuivat hoitamaan joitakin asioita kuuntelut liittyvät esimerkiksi kadonneisiin libanolaisiin ja taikka pidätettyihin libanolaisiin, jotka virovat vankiloissa. Lisäksi erityis, on tapahtunut, tosin se on ollut hidasta ja aikaa vievää. Lukuisia kymmeniä henkilöitä vapautettiin vuoden 2009 aikana. Lisäksi laadittiin luettelot kadonneista henkilöistä. Sitten Irak. Syyrian viranomaiset ovat, mä oon ottanut vastaan 800 000, jopa miljoona irakilaista pakolaista maaperälleen. Haluaisin painottaa, että nämä pakolaiset voivat nauttia niitä etuisuuksia, joita kansaisillakin on, esimerkiksi terveydenhoitoa ja koulutuspalveluita. Tämä vastaanottava politiikka aiheuttaa tietystikin hyvin suuria kustannuksia Syyrian valtiolle. Neljäs seikka, tämä liittyy opposition asemaan, poliittisen opposition asemaan. Damasin keväästä valitettavasti ei tuottanut sellaista tulosta, mitä olisi voinut olettaa ihmisoikeuksien suhteen. Lukuisia opposition edustajia on pidätetty viime vuosina, mukaan luettuna vuonna 2009 herra Sale Almale pidätettiin. Kuitenkin on nyt toivettava, että Michel Kilo ja jotkut muut oppositio, oppositioidot saattavat päästä vapaaksi Euroopan unionin tuella. Euroopan unionin valvoa tilannetta ja pyrkii vaikuttamaan siihen. Sitten yhdistymisoikeus, yhdistymisvapaus, kokoontumisvapaus. Me olemme pyrkineet tukemaan maata uuden aikaistamaan toimiaan ja jotta se vapautuisi poliittisesti ja taloudellisesti avautuisi. Sopimus, joka on kyseessä aso- sopimus, tulee kiinnittämään erityistä huomiota Syyrian ihmisoikeustilanteeseen ja muidenkin maiden suhteen, joiden kanssa on tehty asiointisopimus, on voitu havaita, että sopimuksen avulla on pystytty merkittävästi parantamaan tilannetta. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kiitos herra Bodis. Kiitos erittäin paljon myös siitä, että pysyitte aikataulussa, koska meillä on tänään ollut hyvin elävä ja vilkas keskustelu Espanjan puheenjohtajakauden ohjelmasta ja olemme valitettavasti myöhässä. Mutta Syyrian tilanne on todella tärkeä ja mielenkiintoinen antaisin nyt sitten puheenvuoron seuraavalle vieraallemme, joka kuten sanoin alussa, niin on, on herra Mark Schade Polsen ja hän edustaa siis Euro-välimeri ihmisoikeusverkostoa. Olkaa hyvä herra Schade Polsen. Thank you very much. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Ensinnäkin kiitokset siitä, että saamme tilaisuuden esittää kantamme Syyrian tilanteesta alivaliokunnalle. Verkostomme pitää sisällään 70 ihmisoikeusjärjestöä Välimeren alueella. Se perustettiin vuonna 1997 Euromed-kumppanuuskokouksen perusteella järjestettiin Barcelonassa. Me pyrimme luomaan yhteistyötä alueen ihmisoikeusjärjestöjen kanssa ja parantamaan kansallisjärjestöjen mahdollisuutta toimia ruohonjuuritasolla tasolla yhteisten toimien kautta. Pyrimme käymään myöskin vuoropuhelua aluehallitusten kanssa niiden kanssa, jotka myöskin jotka ovat mukana Euromed-yhteistyössä ja tarkastamme ihmisoikeusvälineitä, EUn välineitä e, Välimeren eteläpuolista maiden suhteen. Tässä kapasiteetissamme syyrianlaiset toimijamme ovat valvoneet Syyrian tilat viimeisten 15 vuoden ajan lisäksi me kehittäneet kahdenvälistä yhteistyötä Syyrian kanssa. Olemme tarkasti myöskin sitä, miten Euroopan parlamentti on tarkalleen seurannut Syyrian ihmisoikeustilannetta. Olemme usean otteeseen pyrkineet vapauttamaan vankilasta poliittisia vankeja ihmisoikeusaktivisteja. Parlamentti on antanut päätösauselmia viimeisen niistä on syyskuulta 2009. Tämä liittyi Muhammed al-Hassanin tilanteeseen. Verkostomme pitää hyvänä sitä, että parlamentti pitää Syyrian tilanta silmällä ja on kiinnostunut asuntosopimuksen ihmisoikeus puolesta. Tämänpäiväisen kokouksen tarkoitusperänä on se, että kun EU 27. lokakuuta päätti viisi vuotta assosiaatiosopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, havaitsi, että Syyriä ei vieläkään allekirjoittanut tai ratifioinut. Sopimus on valmis allekirjoitettavaksi ja tämä voisi myönteisellä tavalla tarjota mahdollisuuksia paremmin taista ihmisoikeuksien puolesta Syyriassa. Sopimuksen mukana artikla 2, jossa vaaditaan ihmisoikeuksien demokratian periaatteiden kunnioittamista ja että nämä olisivat suhteiden keskiössä. Kun otetaan huomioon tämä sekä se, että ö, Syyrian kaikki merkityt ihmisoikeussopimukset voisivat tarjota hyvän pohjan vuoropuhelle Syyrian hallituksen ja EUn välille, jotta vuote, vastavuoroisesti luvauduttaisiin kunnioittamaan ihmisoikeus- ja demokratiaa. Toivottavasti Syyria nopeasti toimiasiassa, koska tämä vuoropuhelumahdollisuus on ollut vaikea toteuttaa toistaiseksi, mutta toivottavasti nyt jatkossa tilanne tulee olemaan helpompi. Ihmisoikeustilanne on erittäin haastava Syyriassa, näin voitaisiin sanoa. Voi luottaa joitakin esimerkkejä siitä, mitä on voitu havaita. Syyrian kansalaisilla on vuodesta 1963 lähtien ollut sellainen tilanne, että siellä on valinnut poikkeustilaa, joka on rajoittanut julkisia toimintamahdollisuuksia, ihmisten mahdollisuuksia toimia. Monet ihmisoikeusaktivistit ovat tänäkin päivänä vankilassa. Muhammad al-Hassani on viimeisen esimerkki. Voisi mainita myöskin Haitham Malikin tapauksen. Kyseessä on ihmisoikeusasianajaja ja entinen ihmisoikeusjärjestön puheenjohtaja Syyriasta hänet pidätettiin lokakuussa 2009. Satoja ihmisoikeusaktivisteja on joutunut matkustuskieltoon ja turvallisuuspalvelu jatkuvasti valvoo heitä. Kyse pelkästään ihmisoikeustoimista, vaan myöskin työmatkat, opiskelumatkat ja, ja perhesyistä ja sairaustapausten johdosta aiheutunut matkatkin on kielletty. Ihmiset elävät jatkuvan painostuksen alla. Vuotuinen yhdistymisvapautta koskeva raporttimme osoittaa, että edistystä ei ole tapahtunut. Viranomaiset eivät ole hyväksyneet virallisesti yhtäkään ihmisoikeusjärjestöä. Ihmisten kaltoinkohtelu on yleistä vankiloissa ja pidätettynä ollessa ja ihmisiä kirjoitetaan 80-luvulta lähtien tilanut tämä kymmeniä tuhansia joutunut syrjinnän kohteeksi. Ja mun tuhannet ihmiset asuvat maassa ilman, että ovat edes maan kansalaisia. Olen vakuuttunut siitä, että alivalikunta hyvin tuntee ihmisoikeustilanteen ja me voimme antaa teille lisää tietoakin, mikäli sellaista toivotte. Haluaisimme myöskin painottaa sitä, että haluaisimme olla positiivisella kanalla, niin kuin herra Bodi. Syyria nyt on osoittanut positiivisia merkkejä järjestämällä jopa miljoonan irakilaisen maahantulon. Lisäksi se on ottanut satoja tuhansia palestinaispakolaisia vastaan. Viisumipolitiikka arabi suhteen on ollut erittäin avoin mielestäni niin ikään tämä on hyvin tunnettu tosiasia. Syyrian tilanne on kuitenkin erittäin huolestuttava meidänkin verkostomme kannalta. Vaikuttaa siltä, että ei on ollut vaikea saada aikaan avointa vuoropuhelua viranomaisten kanssa. Mikäli asustusopimus astuisi voimaan, tämä mahdollistaisi vuoropuhelun parantamisen olisin painottaa sitä, että ihmisoikeuksien Syyriassa pitäisi tehdä selväksi, että kansallinen itsemääräämisoikeus ja suverensuus eivät kärsisi ihmisoikeuksien kunnioittamisesta sopimuksen allekirjoittamasta päinvastoin. Ja toivottavasti vuoropuhelua EUn kanssa saadaan aikaan varmita osallistumaan tähän. Nyt pitäisi tarkastaa ihmisoikeus toiminta suunnitelmasta Euroopan parlamentti on vaatinut, kun tätä päätösasemassaan syyskuussa 2009, joka koski Syyriä. Toimintasuunnitelmassa pitäisi ottaa esiin jotakin konkreettisia toimia ja askelta mukaan luettuna matkustuskielon poistaminen ihmisoikeusaktivisteilta ja heidän perheiltään ihmisoikeudet, koulutus, poliisin ja ihmisoikeusaktivistien koulutus olisi tärkeitä seikkoja. Syyrialaiset kollegamme voisivat auttaa näiden painopistealueiden määrittelyssä. Se, että tunnistetaan ihmisoikeustilanne ja ihmisoikeusaktivisteita Syyriassa ja mahdollistaa heidän toimintaansa. Mahdollistaa sen, että he voivat analysoida tilannetta paremmin ja he voisivat myöskin auttaa ihmisoikeusaktivisteja heidän perheitään. EU pitäisi pistää todellakin täytäntöön suuntaan, jotka koskevat ihmisoikeusaktivisteja. Uskoaksemme on erittäin tärkeää myöskin, että Euroopan parlamentti jatkossakin painostaa sitä, miten tärkeät ihmisoikeussitoumukset ovat silloin, kun ratifioidaan asuntosopimuksia. Ja pitäisi vaatia, että neuvosto asettaisi korkean painopisteaseman ihmisoikeudet silloin, kun se keskustelee syyrialaisten kollegoiden kanssa. Toivottavasti Euroopan parlamentti nyt ryhtyy vuoropuhelun ihmisoikeuksista myöskin Syyrian parlamentin jäsenten kanssa. Ja painopisteenä pitäisi pitää vuoropuhelua nimenomaan. On tärkeää, että parlamentti, parlamentti varmistaa, että Muhammad al-Hassania koskevan päätösaseman saadaan jatkoa ja kutsutaan myöskin syyriläisiä mukaan kuulemisiin ja toivottavasti sydänhallitus saadaan mukaan keskusteluihin ja kuulemisiin. Kannustaisin ikään, että Euroopan parlamentti hyväksyisi päätöslauselman, joka liittyy hyväksymismenettelyyn ja joka vaatisi sitä, että sitä kehottaisi syyrialaisia tulemaan mukaan vuoropuheluun, niitä saataisiin aikaan demokraattisia uudistuksia ja ihmisoikeusparannuksia maassa. Kiitos paljon. Thank you very much, Mr. Kiitoksia kovasti tästä puheenvuorosta. Haluaisin muistuttaa, että parlamentti on hyväksynyt kiireellisen päätöslauselman joulukuussa Muhammad al-Hassanista, ja kuukautta myöhemmin minulla oli mahdollisuus tavata hänen asianajajansa, edustajansa. Keskustelimme tapauksesta ja keskustelimme myös siitä, kuinka hyödyllinen tämä assosiaatiosopimus on, ja Syyriahan on kieltäytynyt sitä allekirjoittavasta ratifioimasta. Joten, ja tämä toinen juttu, jonka mainitsitte, Haitan Male, ihmisoikeusjuristi, se sen pidättivät 14. lokakuuta turvallisuuspalvelun edustajat Syyriassa ja tämän valiokunnan puolesta kirjoitin henkilökohtaisesti kirjeen Syyrian suurlähettiläälle jotta tu- ja halusin tuomita tämän teon. Nyt teillä on puheenvuoro. Haluaisin antaa ensimmäisen ö, puheenvuoromahdollisuuden Dekaiserille. Olkaa hyvä. En tainnut pyytää. Mutta tehän olette entinen esittelijä Niin, Toden tottakin tällä assosiaatiosopimuksella on pitkä historia. Olemme esittäneet erilaisia mietintöjä, minä muun muassa yhden. Ja toivoimme tietenkin, että tällä kertaa saisimme aikaan tämän sopimuksen. Olen nyt kuullut tässä Korva Höröllä Podisin puheenvuoroa ja teidänkin puheenvuoroanne. Te molemmat olette oikeassa mehän siinä määrin kun me tunnemme tätä aluetta, niin on totta, että Syyria nutistaa tiettyjä vapauksia. Tämä on aivan totta, mutta me tiedämme myös, että tämä on tiukka, sillä on erittäin tiukka hallinto ja oppositiota, paitsi muuten jyrätään, myös ihan umpimähkäisesti opposition edustajia vangitaan. Te puhuitte tai esititte poliittisen kantanne, no tietysti on niin, että, että Syyrian hallitus toimii niin, että se voi koska tahansa pidättää ketä tahansa. Tämä on suuri ongelma. Se on ongelma, joka on syvällinen poliittinen ongelma itse Syyrian tasolla. Olimme kovasti toivoneet, että Syyriassa vallitsisi moniarvoisuus, siellä olisi useampia puolueita, mutta näin ei ole. Ja kaikkea muuta kuin poliittista pluralismia ja erityisesti Damasin julkilausuma vuonna 2006 torjuttiin tylysti. Muutenkin 300 syyrialaista intellektuellia, jotka puhuivat julkisesti asiasta, joutuivat erilaisten nutistustoimien uhreiksi. Nyt täytyy pohtia, että tässä assosiaatiosopimuksessa mikä on paras keino toimia Syyrian viranomaisten kanssa niin, että nämä luopuisivat omasta poliittisesta ähm, argumentoinnistaan ja parantaisivat ihmisoikeustilannetta. Mielestä, joka kerta, kun olemme tavanneet paikallisia viranomaisia jopa presidentin tasolla, emme koskaan ole saaneet aikaan minkälaista parannusta tilanteeseen. Syyrian on kehittynyt kohti paranoidisempaa ja paradoidisempaa tilannetta. en tiedä, onko mahdollista toivoa, että tällä assosiaatiosopimuksella saadaan Syyria muuttumaan. Mutta joka tapauksessa meidän täytyy yksittäistapauksiin kiinnittää jatkuvasti huomiota, niiden suhteen toimia. Mutta en tietenkään halua, että samalla kyseenalaistamme koko alueen vakauden. On totta, että Syyriassa on poikkeustilanne. Mehän olemme useaan otteeseen pyytäneet, että se poistettaisiin. No, vankeja on, no, mutta onhan niitä Tunisiassakin, vaikka Tunisian kanssa on sopimus. meidän täytyy kuitenkin olla äärimmäisen tiukkoina. Meidän täytyy pyrkiä löytämään keinot toimia ja pyrkiä jollain tavalla, yrittää jollain tavalla avata ovi myös kansalaisyhteiskunnan suuntaan. Michelle oli tässä hiljan parlamentin, parlamentissa ja yhdessä olemme todellakin valmiita menemään eteenpäin tämän assosiaatiosopimuksen tiellä. Kuitenkin Syyrian täytyy itsekin tietää, että sen täytyy jollain tavalla muuttaa politiikkojaan ja avautua muulle maailmalle ja sen täytyy myös toimia myönteisesti Lähi-idän rauhanprosessin suhteen. Minä siis olen perehtynyt tähän ongelmaan ja kyllä minä uskon, että selvää, avointa, rehellistä dialogia voidaan käydä. Ei se aina onnistu hyvin. Ja on totta, että on, olemme voineet todistaa, että kaikenlaisia alkaidan tyyppisiä attentaatteja on ollut ja muitakin uhkia. Niin, en minä nyt tiedä mikä herra Kiloon osuus näissä attentaateissa on, mutta joka tapauksessa meidän täytyy nähdä metsäpuilta. On totta, että paljon hyviä suunnitelmiakin on, mutta edelleenkin poliittiset vapaudet sieltä puuttuvat. Kiitos. Merci, Madame de Keiser. Kiitoksia, rouva Keiser. Haluaisin nyt antaa puheenvuoron Pelderille, joka on Syyria-suhteita vastaavan valtuuskunnan puheenjohtaja. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Eh, ik, uh... Kiitoksia, puheenjohtaja. Olen yhtä mieltä tästä realistisesta arviosta, jonka de Keiser antoi Damaskuksen yhteydessä. Minulla olisi kysymys. Ehkä en kuullut kurdikysymys. Heitä on Syyriassa edelleen neljä miljoonaa. Mikä heidän tilanteensa on ja heidän oikeutensa, kuinka ne ovat toteutuneet. Ja sitten uskonnonvapaus Protestanttina minun on sanottava, että Syyria on aika myönteisessä tilanteessa, mitä tulee ainakin kristillisten vähemmistöjen sietämiseen. No, Syyrian kansallinen turvallisuus ja regiimin toimet, kaikki niiden toimet liittyvät suoranaisesti perusoikeuksiin ja tässähän on ongelmia. Ja itse olen myös kokenut, että ihmisvirta erityisesti Irakista on valtaisa. Syyria on selvinnyt tämän kysymyksen kanssa aika hyvin – Täällä mainittiin luku ja puhuttiin miljoonasta. YK puhuu jopa kahdesta miljoonasta tai suuremmasta määrästä, eli tämä vaatii Syyrian yhteiskunnalta melkoisia ponnistuksia. Ei tätä voida unohtaa. Omalla hallituksellani on tiettyjä varauksia assosiaatiosopimuksen suhteen, perusoikeustilanteen ja ihmisoikeustilanteen takia. Toivottavasti EUn rooli voi vaikuttaa tähän tilanteeseen myönteisesti. Kiitos, herra Belder. Sitten seuraava puheenvuoro on varapuheenjohtaja herra Zirvillä. Olkaa hyvä. Za, chciałem serdecznie podziękować za tą bardzo interesującą prezentację z, ze strony pana Dominika Bautista. Kiitos näistä erityisen mielenkiintoisista esityksistä. Molemmat esitykset, jotka kuulimme, olimme hyvin kiintoisia. Mutta minusta näyttää, että tarkin kommentti tuli De Kaiserilta tästä tilanteesta – Syyrian tilanne on aika erityinen, koska toisaalta se on viime aikoina osoittanut hyvää tahtoa neu- neuvotteluissa assosiaatiosopimuksista. Se haluaa päästä mukaan Euromed-prosessiin, mutta toisaalta se on myös saattanut alulle taloudellisia muutoksia sisäisesti niiden siinä, että siirryttäisiin sosialismista markkinatalouteen, mutta meidän täytyy odottaa ja katsoa, kuinka tilanne kehittyy. No sitten pakolaistilanne. Pakolaiset Syyriassa. Sanotaan, että tämä aiheuttaa Syyrialle valtaisan taakan. Syyrian varapresidentti kävi maassani vierailulla ja kuuntelin häntä. Ja hän sanoi, että taloudellisia uudistuksia ei voida viedä eteenpäin, jos pakolaiskysymystä ei pystytä ratkaisemaan, koska niiden tuoma taloudellinen taakka, kuten sanoin, on valtaisa. Haluaisin esittää kysymyksiä myös komission edustajalle ja kysyä sitä, että puututaanko näihin kysymyksiin selkeästi assosiaatiosopimuksessa. Meillä alivaliokunnassa on tietty rooli nyt Lissabonin sopimuksen nojalla. Ja meidän täytyy antaa viimeinen hyväksyntämme tälle assosiaatiosopimukselle. Eli kaikki ihmisoikeuskysymykset täytyy tässäkin muistaa. Mä kiitän varapuheenjohtaja Gibia siitä, että hän toisti nämä Euroopan parlamentin uudet oikeudet solmittaessa tällaisia assosiaatiosopimuksia. Ja nämä ovat tietysti erittäin tärkeä asia. Ja on todella hienoa, että herra Bodis on, on täällä meidän kanssamme keskustelemassa eh, tästä asiasta. Eh, itse asiassa pyydettyjä puheenvuoroja ei nyt näyttäisi olevan, ja koska varapuheenjohtaja Grib esitti komissiolle kysymyksen, niin haluaisin ehkä tässä vaiheessa nimenomaan antaa komission edustajalle puheenvuoron. Onko Anteeksi, oliko... Ah, rouva lochbihler olkaa hyvä. I'm sorry to take time again, but I have a question. Uh, niin, minulla olisi kysymys Paulsenille. Tietenkin vuoropuhelu on aina tärkeää, mutta miksi olette niin varma siitä, kuinka voitte olla niin varma siitä, että tulette saamaan konkreettisia tuloksia? Uh, sillä tietyissä tapauksissa, tunnette ne paremmin kuin minä, on erittäin vakavia ihmisoikeusrikkomuksia. Miten voitte olla varma siitä, että Syyria parantaa juoksua niiden osalta? Ne hallitukset, siis hallitustahan täytyy myös ryhtyä vuoropuheluun, ei pelkästään saamaan aikaan parannuksia. Ja ehkäpä teillä on joitain tällaisia mittatikkuja, joiden avulla voitte mitata vuoropuhelun menestystä. Kiitos Rouva Lohbiler. Kysymys on tärkeä senkin takia, että muistaakseni Rouva de Kaiser viittasi Tunisiaan, jonka tapauksessa tämä assosiaatiosopimus ei ollut saanut aikaan tiettyjä parannuksia, joita olemme edellyttäneet. Mutta kuunnellaan nyt Euroopan komissiota ja sen jälkeen annamme herra Bodisille ja, ja herra Schade Poulsenille loppupuheenvuorot, niin menetelläänkö näin? Euroopan komissio. Merci, madame la Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Mitä tulee ensimmäiseen kysymykseen? talouden siirtymä, toimet Syyriassa, onko niiden yhteydessä otettu huomioon asuntosopimus? Kyllä. Kyllä, koska asuntosopimus asuntosopimus ja sen ohella vapaakauppasopimus Syyrian ja EUn välillä – niin kaikki nämä toimet ovat siirtymätoimia. Täytyy muistuttaa Syyriä tästä tosiasiasta, koska ne huolet, jotka ovat liittyneet asiasopimukseen, ovat myöskin taloudellisia luonteeltaan. Joten kun on, ollaan siirtymäkauden kauden vaiheilla vasta, niin nämä täytyy ottaa huomioon myöskin epäsymmetrinen tilanne niiden tuotteiden osalta, joiden kans, joiden suhteen helpotan kauppa ei ja Syyrian välillä esimerkiksi. Tämäkin täytyy ottaa huomioon. Täytyy myöskin muistuttaa mieliin jotakin muitakin seikkoja, oheistoimia, jotka liittyvät esimerkiksi rakenteiden mukauttamiseen silloin, kun on kyse Syyrian taloudesta ja siitä, miten yritykset, yritykset täytyy saada tietyn tasoiseksi ja miten sosiaaliset toimet toteutetaan ja että täytyy myöskin varmistaa että EUn investoinnilla on lisää arvoa näiden maiden kannalta. Esimerkiksi Syyriä täytyy saada avautumaan ja toimimaan hajautetumalla tavalla vähemmän keskusjohtoisesti. Tästä sitten myöskin kysymys, joka liittyy poliittisen vuoropuheluun erittäin päivän polttamaan kysymykseen. Mikä var- varmistaa sen, että poliittinen vuoropuhelu, joka liittyy asuntosopimukseen, todellakin tulo- tuo tuloksia saa aikaan tuloksia ja auttaa parantamaan tilannetta. Kokemus, kokemukset, joita meillä on Välimeren maiden suhteen, poliittisen vuoropuhelun suhteen, on se, että edistystä on saatu aikaan. Tietystikään ei välttämättä niin suurta edistystä kuin mitä olisi voinut toivoa sen, kun sopimusta, tehtiin, mutta voin antaa tästä jotakin esimerkkejä. Esimerkiksi Egyptin tapaus. Ennen asuntosopimusta naapuruuspolitiikkaa, toimintaohjelmaa, oli tiettyjä asioita, jotka olivat tabu asioita. Esimerkiksi korruptio, siitä ei voinut edes puhua Egyptissä. Taikka ihmisten olot vankiloissa pidätettynä ollessa, mutta nyt nämä keskustelut ovat osan vuoropuhelua Egyptin kanssa. Ei mitään syytä, miksei tämä onnistuisi myöskin Syyrian kanssa. Voisin vain yhtyä Rova de Kaiserin esittämän analyysiin. Uskomme, että Syyria kyllä tuntee vuoropuhelun säännöt. Syyria on neuvotellut sopimuksesta sana sanalta. Ihmisoikeuslauseke, joka on standardi lauseke ja myöskin jäädytysmahdollisuus, keskeyttämismahdollisuus, mikäli sopimusta räikeästi rikotaan, niin kyllä Syyria tuntee tämän sopimuksen perin kotaisin. Mikä nyt tulee muuttumaan todellisuudessa on se, että tämähän on maa, joka on valtavasti saanut kiinni naapurimaita. Nyt ollaan miltei jo toisen sukupolven ja kumppanuussopimusten osalta meneillään. Ja kaikki tämä on toteutunut epäluottamuksen ilmapiirissä ja vuoropuhelu on kuitenkin pystynyt luomaan luottamusta. Ja no, olemme pystyneet selittämään myöskin syyrialaisille keskustelukumppaneillemme, että että sopimus mahdollistaisi sen, että pystytään tuomaan esityslistalle sellaisia seikkoja, joista olemme yhtä mieltä, mutta myöskin niitä asioita, joiden suhteen olemme eri mieltä. Ka- näistä kaikista määräkeskusta, joten tämä, ehkä tämä on tällaista luottamuksen rakentamista, confidence building englanniksi. Täytyy pyrimme toimimaan ja vuosien ajan olemme pyrkineet eh, poistamaan tätä monipuolista epäymmärrystä ja epäluottamusta. Kiitos Euroopan komissiolle tästä selvityksestä. Sitten puheenvuoro on, on herra Bodisilla. Olkaa hyvä. Merci, madame la Kiitoksia puheenjohtaja. Otin vaarin siitä, mitä eri puheenvuoron käyttäjät ovat täällä sanoneet tämän raportin valmistelusta. Kurdikysymykseen viitattiin esimerkki Damaskuksen mufti, siis sunnien kaikkein tärkein henkilö, on kurdi Syyriassa. Tämä on esimerkki siitä, että tällaista se on merkki siitä, että sorsinta ei ole täysimittaista. Mitä sitten tulee opposition oikeuksiin, ilmaisunvapauksiin, niin tämä sotatilanne ja se, että Golan Syyrian osa on miehitetty, usein viranomaiset vetoavat niihin selittääkseen, oikeuttaakseen poikkeukselliset toimet. Ja kun konflikti pitkittyy, niin tästä poikkeustilasta tuleekin sääntö kysymys, jota De Keiser tässä juuri alleviivasi, olen yhtä mieltä hänen kanssaan, eli että tulisiko nyt tehdä assosiaatiosopimus vaikka ei. No, minä olen sitä mieltä, että tällainen assosiaatiosopimus voisi luoda kestävät puitteet, joiden puitteissa me voisimme tehdä yhteistyötä Syyrian kanssa, kehittääksemme suhteita. Jos kieltäytyisimme koko sopimuksesta, silloin riistäisimme itseltämme mahdollisuuden edistyä Syyrian asiassa. Kiitos näistä kommenteista eh, esittelijä herra Bodisille. Ja nyt sitten herra Shade Foussen voi kommentoida vielä ja vastata kysymyksiin. Olkaa hyvä. Thank you. Eh. Kiitoksia paljon kysymyksistä. Kurdeista sanoisin, että tiedän, että kurdina on tänään monimutkainen. Olemassa kurdeja, jotka ovat mukana valtakoneistossa, mutta meidän lukema mukaan on jopa 300 000 kurdiperäistä henkilöä, joilla ei ole kansalaisuutta maassa. Ja tämä on ongelma. Nyt on annettu uusi, hyväksytty uusi laki, joka tekee miltei mahdottomaksi raja-alueella asuen ihmisten mahdollisuuden myydä tai vaihtaa maata keskenään. Tämä on ongelmallista kurdin kannalta. Ja tämä on tärkeä seikka myöskin pitää mielessä. Mitä tulee assosiointisopimukseen? Emme sano, etteikö sopimusta pitäisi laatia. Olemme keskustelleet syyrialaisten kanssa ja syyrialaisetkin pitävät sitä tärkeänä. EUn ja parlamentin kannalta on nyt tärkeää pitää ihmisoikeuksia tässä tärkeänä periaatteena, koska tämä merkittävällä tavalla auttaa ihmisoikeustyöstä työssä, jota Syyrissä tehdään erittäin vaikeissa olosuhteissa. Toisaalta katsomme, että on tarve luoda keskustelufoorumeita ihmisoikeusvuoropuhelua varten. Tänä päivänä uskon, että ihmisoikeusaktivistien ainoa kumppani Syyriassa ovat turvallisuuspalvelun henkilöt. Ja nyt pitäisi antaa ihmisen mahdollisuus käydä vuoropuhelua myöskin poliittisten edustajien kanssa, ei pelkästään turvallisuusviranomaisten kanssa. Kaikki, mikä voi auttaa luomaan vuoropuhelua, on askel eteenpäin uskon, että meidän pitäisi pohtia myöskin ajankohtaa, ehkä kolme neljän vuoden kuluttua. Tilanne on toinen, mutta nykytilanteessa meidän pitäisi kannustaa mahdollisimman monen vuoropuhelufoorumin perustamiseen, koska tällä hetkellä kanavia on hyvin vähän. Thank you very much, Mr. Schade. Kiitoksia kovasti, uh, äh, Schade Bolsen. Nyt näyttää siltä, että olemme saaneet aika hyvän käsityksen tilanteesta ja meidän täytyy nyt sitten alivaliokunnassa linkittää työmme siihen, mistä Paulsen on vastuussa, mutta meidän täytyy tietysti myös korostaa myös sitä, minkä myös Paulsen otti esiin, eli että yksittäisetkin ihmisoikeusrikkomukset täytyy ottaa huomioon, laatia päätöslauselmia, lähettää kirjeitä suurlähettiläille ja niin edespäin. Kiitän kovasti teitä tästä mielipiteiden vaihdosta ja me pidämme silmällä tilannetta Syyria, Syyriassa. Kiitän kaikkia kommentoijia, kaikkia kutsuvieraita, puhujia. Nyt tämän alivaliokunnan virallinen kokous lopetetaan, mutta me jatkamme suljettujen ovien takana. Ei tämä mitään salaliittoteoriaa ole, mutta me jatkamme Euroopan demokratisaatio- ja ihmisoikeusinstrumentin jatkamista, tai siis keskustelemme siitä. Nyt meillä on sovittuna työryhmä, joten me pidämme viiden minuutin tauon ja sitten aika lyhyt työryhmän kokous. Kiitoksia kovasti kaikille tästä. Lähtikin vuosi mukavasti vauhtiin.